Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir starten mit den Abstimmungen. Hyvät kollegat, aloitamme äänestyksillä, sillä kello on nyt kolme. Ja siirrymme esityslistan kohtaan yhdeksän, eli maailman kuudes vesifoorumi, joka pidetään 12-17 maaliskuuta Marseillessa. Onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana? Mukana ja mieluusti toimivina. No sitten siirrytään kohtaan yksi, tarkistus kuusi, puolesta vastaan, tyhjää, hyvät, hylätty. Sitten kohta yksi, tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, Tämä tarkistetaan. Tarkistus seitsemän tarkistetaan. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 13 vastaan, eli hyväksytty. Ja sitten tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta anteeksi 14 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 17 vastaan, eli hyväksyt 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 18. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa, hyväksytty siis. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme on vedetty pois. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta ja kukaan ei ollut vastaan eikä tyhjä äänestetty ollenkaan, joten onnittelut tälle ää, lausunnon antajalle. Wir kommen dann zum nächsten. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli imepäisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Tämä on nyt hieman monimutkaisempi äänestys. Ja nyt täytyy sitten hyvin keskittyneesti tehdä työtä. Ja haluaisin vielä tehdä seuraavan ilmoituksen. Meillä on unblock-äänestys tänään. Eli sellaisia asioita, joissa voidaan olla puolesta tai vastaan. Kaikki se, mikä on tätä itse leipätekstiä äänestetään unblock. Tämä ei ole yleistä, mutta näin sovittiin varjoesittelijöiden kesken. Sitten seuraavat tarkistukset, niitä ei voida hyväksyä äänestykseen, kun olemme keskustelleet oikeudellisen yksikön kanssa 240, 272, 273, 274 ja 275. Ja nyt voimme käynnistää äänestyksen. Esittelijä, olkaa hyvä. Oris. Annoitteko minulle puheenvuoron, herra puheenjohtaja? <laughs> Niin, anteeksi, minä vielä kuuntelin tuossa Kreikan tulkkausta. Ihan pari minuuttia käyttäisin, hyvä puheenjohtaja. Tiedän, että ennen äänestystä meidän ei pitäisi liian pitkälle, pitkään tässä puhua, mutta me emme ole käyneet vielä näitä tarkistuksia, emmekä varsinkaan kompromissin näkemyksiä läpi, niin ihan nopeasti haluaisin ensinnäkin kiittää tietystikin kaikkia kollegoja ja myös varjoesittelijöitä eri toten tästä e, arvostuksesta, jota mietintöni on saanut osakseen. Ja hyvin, hyvin tiiviisti haluaisin nämä kolme käsiteltävää kohtaa käsitellä tässä Rova de Lang ja herra Slaiter ja muut. Kiittäisin teitä. Tämä on todella tärkeä teksti vauvoille, imeväsikäisille, nuorille lapsille Nämä ovat lapsia, joilla on lääkehoito päällä. He tarvitsevat aivan erityistä ravintoa. Meillä on tässä näitä kompromissitarkistuksia, joilla pystytään kattamaan tärkeimpiä prioriteetteja, tärkeimpiä huolenaiheita, joita kollegat ovat esittäneet keskustelujen aikana. Hyvin lyhykäisesti nyt. Mitä tulee tähän gluteenikysymykseen? Tämähän aiheutti paljon ristiriitoja tässä nuori, lapsista, jotka kärsivät keliakiasta. Näitähän on hyvin paljon. Italiassa heitä on erittäin paljon samoin muissa maissa. Rovasono oli mukana tämän ehdotuksen, kompromissiehdotuksen valmistelussa. Euroopan tasolla oikeus kehys pitäisi hyväksyä sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Ei laajempana, ei supeampana, vaan sellaisena kuin se on. Tässähän aikaisemmin ehdotettiin, että mentäisiin taaksepäin. Komission ehdotus ja neuvoston taulukko tässä, niistä puuttuu todellakin kunnianhimoa ja niistä puuttuu suojelua keliakiasta kärsiviä potilaita kohtaan. Sitten tämä kohta seitsemän, merkinnät ja mainonta. Oli sitten kysymys ravintoaineista, jotka on valmisteltu imeväsikäisille ja muille. Tässä molemmien ryhmien, niiden täytyy nauttia samasta suojelun tasosta. Tämä on kompromissitarkistus. Nyt tämä on tietysti aina hyvin poleminen kysymys. Mainonnan kieltäminen. Mm, tämä on yksi näistä klassisista parlamentin ja valiokunnan tekemistä yhteisymmärrysopimuksesta. Minä ymmärrän kyllä tässä Ruovan Sarin näkemyksen, mutta en voi kuitenkaan seurata sitä. Minä olen hyvin iloinen siitä, että suurin enemmistö on tässä takana. Ensinnäkin kaikenlaisten saastuttavien aineiden valvonta, esimerkiksi torjunta-aineet ja muut, ja samoin tämä nanomateriaalikysymys. Hyvin nopeasti vielä lopuksi. kasvua edistävä maitoaineet. Tämä kompromissi kuusi, tällä kyllä vastataan kaikkiin niihin huolenaiheisiin, mitä täällä on ollut tällä hetkellä. Tämän ei pitäisi kuitenkaan olla tämän soveltamisalan ö, piirissä. Minä ehdottaisin nyt puheenjohtaja, että äänestämme tästä ja kiitän teitä. Vielen Dank, Frau Ries, und damit... Kiitokset edustaja Riis ja nyt sitten lähdemme äänestämään. Eli C1 ensin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. C2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. C3 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan C3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta 23 vastaan hyväksytty. C4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. C5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. C6 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. C6 äänet puolesta Selvä. Vastaan tyhjää hyväksytty. C7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. C8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. C9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. C10 puolesta. C10 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. C11 C11 puolesta vastaan tyhjää Minusta se on kyllä hyväksytty. C12. C12 puolesta. Okei, tarkistetaan. C11 tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 22 vastaan hyväksytty. C12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. C13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tulemme tähän blok, blokkiäänestyksiin joka, jossa on 58, 60, 49, johdanto-osan kappaleet 66, 67, 73 asti. Eli äänet puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt meillä on sitten paljon, paljon työtä säästetty. 15 auch wieder. Wir kommen dann zu den einzelnen Artikel. Artikel 1 und hier. Nyt sitten artiklat, artiklat 1 ja tarkistus 57. Minulla tämä on sivu 15. Ovatko kaikki löytäneet sivulle 15? Eli äänet puolesta, tarkistus 57. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistamme. Tarkistus 28. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Inko 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inko 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 128 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata kolmekymmentäkolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolmekymmentä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 143 puolesta. Toki voimme tarkistaa tarkistus 30 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 33 puolesta 27 vastaan. Ihan hyvä, että tarkistettiin. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää. Tarkistamme koneellisesti. 31. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Artikla 2. Tarkistus 144 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 147 puolesta. Tarkistetaan 146. 146 koneellinen tarkistus. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 34 vastaan. Sitten 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta 34 ja IMKO 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- ar- artikli, artikla 3 173 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 178 puolesta, vastaan, hyväksytty. 179, 181, Imko 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Itre 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 20 ja Imko 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yeah. Well, wouldn't normally 100 and... Eikö 177 itse asiassa rauennut, kun 178 hyväksyttiin? Dann geht's weiter mit Amendment 8. Mennäänpä eteenpäin. 182 puolesta, 138 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan,

tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 185. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 28 vastaan, hyväksytty. 186 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 15 puolista vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 192. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 34 vastaan hylätty. 189 puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. Sitten äänestämme 196. Puolesta Siis meidän täytyy äänestää kohdasta 196 niin, että kaikki tietävät, mistä me äänestämme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljäkymmentäneljä puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistetaan, koska tämä nyt ei ole täysin selvää. Eli 44 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 33 vastaan hylätty. Imko 24 puolesta. Vastaan. Hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214, 220, 221 ja ITRE 22 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan nämä neljä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 33 puolesta, 29 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 215. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 217 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 218, 222, 223 ja ITRE 23 identtiset äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset 226 ja 234 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 219 ja 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan vain. Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 37 vastaan. Sitten tarkistus 49 ja ITRE 25 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ää, 182 puolesta vastaan. Ää, Imko 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itra 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten siinä oli näitä, mitä ei, niistä ei voida äänestää tai voida hyväksyä hyväksyä äänestettäväksi. Sitten 50, jonka kuuluu suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.

vastaan, tyhjää, hylätty. 246 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 246 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 28 vastaan. hyväksytty. Hyväksytty. 247 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 253 ja suullinen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 254 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 51, kohta kohdalta äänestys. Äänestämme ensimmäisestä osasta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Eli tarkistus 51, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 37 vastaan, mutta saan tässä juuri kuulla, että ensimmäinen osa raukeaa. Eli ihan turhaan tässä nyt sitten koneellisesti tarkistelimme. Toisesta osasta täytyy sitten äänestää ja siinä on suullinen tarkistus. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.

Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, tästä pyydettiin, että me tarkistamme tuon edellisen 252. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 28 vastaan. 256 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 257 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 258 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 259 ja 260 yhdessä äänet puolesta vastaan, tyhjää,

vastaan. Tyhjää, niukasti hyväksytty. Sitten 53 ja 54 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten Sitten äänestämme kosta 270 puolesta. Ei, 276. 276 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 277 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 8 ja 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten äänestämme yhdessä tarkistukset 10, 11 ja 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Imko 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluttiinko, että tarkistetaan? Tarkistetaan. Kohta 13, tarkistus 13. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 29 vastaan. Eli 13 on hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistetaan, tarkistetaan 14. Koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 54 puolesta 7 vastaan. Niin, kun tätä nyt pyydettiin, tätä tarkistusta, niin, niin tehtiin. Itre 5. Itre 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 on vedetty takaisin. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, hyväksytty. Itre 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 87 ja Imko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentä yksi ja siinä suullinen tarkistus. Niin, I thought the rule was if there are Minä luulin, että jos vastalauseita suulliseen tarkistukseen on, no, niin siitä ei äänestetä. Minä kyllä mielelläni äänestän mietinnön puolesta, mutta ilman tätä suullista tarkistusta. Minä vastustan suullista tarkistusta. Okei. Okay. Täällä on, ei haluta tätä suullista tarkistusta. Äänestämme tästä alkuperäisestä tekstistä. 91 puolesta Kuka kannattaa tätä alkuperäistä ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Yhdeksänkymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksänkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sata yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 32 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ja 108 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 35 vastaan. Hylätty. Ja nyt sitten mennään eteenpäin reippaasti. Ja seuraavaksi tarkistus 27. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 tarkistus ja Inko 13 yhdessä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme 119 ja ITRE 11 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Aa, täällä toivotaan, että tämä tarkistetaan, siis 119 ja ITRE 11. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta 24 vastaan, eli hyväksytty. Sitten 120 ja Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Ja se tehdään koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 61 puolesta. Ei vastaan, ei tyhjiä. Ja sitten lainsäädäntöpäätösasemehdotus. koneellisesti, luonnollisesti myös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 62 jälleen puolesta. Ei vasta, ei, eikä tyhjiä ääniä. Sydämelliset onnentoivotukset kollega Riisille. Niin, näin sinä käy, kun naiset hoitavat näitä asioita. Onnittelut, hienosti tehty. Jatketaan. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Yes, thank you. Kollega Lange. Kiitos puheenjohtaja. Tietysti haluan onnitella esittelijä, mutta meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että pitäisi kiittää sihteeristön virkamiestä, joka vastasi tästä äänestyksestä, sillä äänestyslista oli hyvin jäsennelty ja sihteeristöä kuuluu kiittää siitä, että tästä monimutkaisesta äänestyksestä tuli näinkin jouheva. Ihan hyvä lisäys. Minähän... Hyvä lisäys. Minähän kiitin naisia, joten ajattelin, että sihteeristökin sitten kuului siihen. Jetzt kommen wir zum Leinenreport. Jetzt kommen No niin, ja nyt sitten Lainenin mietintöön, eli esitylistan kohta yksi. No niin, sieltä tarkistusta jo huudellaan. Tässä kuitenkin tarkistetaan kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelmaa sitä ohjelmaa ja, ja voimme aloittaa äänestyksen heti. Ensiksi tarkistus. Jos jotkut haluavat lähteä tästä salista, niin lähtekää hiljaa, jotta voimme aloittaa tarkistuksella 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mutta tarkistusta pyydetään, tarkistetaan tarkistus 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 27 vastaan. Mekin toteasin, että selkeästi hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 vedetty pois. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli selvää. 34 puolesta vastaan tyhjään Hyväksytty puheenjohtaja sanoo. No, mutta kyllä voidaan tarkistaa, puheenjohtaja sanoo. 34 tarkistetaan. 34. Kumpaa tässä nyt pyydetään, 33 vai 34? No niin, mennäänpä sitten takaisin. Tarkistus 33 tarkistetaan koneellisesti, koska näin pyydettiin 33. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 23 vastaan. Mutta ainakin tämä tarkistettiin. Ja sitten 34 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantoosan kappale C, uusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Pyydetään, että tarkistetaan osan kappale C kohta D uusi äänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy nyt. 23 puolesta 35 vastaan. Sitten ITRE 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 45 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 46 ja siinä on suullinen tarkistus. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 49 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 129 osa Vestlun puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Itre 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 ja tässä on suurinen tarkistus. Ja nyt puolesta. Vastustan tätä tarkistu- suullista tarkistusta. Sitten äänestämme pelkästään alkuperäisestä ilman suullista tarkistusta Kuka on puolesta, tämän alkuperäisen tarkistuksen puolesta? Nyt käsi pystyyn. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itra seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itra 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Konsolidoitu seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä toivotaan tarkistusta. Tarkistetaan konsolidoitu tarkistus seitsemän. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 30 kaksi puolesta, 28 vastaan, eli hyväksytty. Ja sitten 95 puolesta. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 107, jossa on suullinen tarkistus. 107 puolesta suullisine tarkistuksineen. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 118 puolesta, 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta ja 30 vastaan. Eli hyväksytty. Herra Snellhaatille onnittelut tästä. Ja sitten jatketaan tarkistuksella 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kohdalta Dan Jorgensen 123 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 31 puolesta ja 29 vastaan, joten tämä on hyväksytty. Sitten jatketaan tarkistuslasta 32 puolesta vastaan, siis 133 puolesta ja sitten 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144. Täällä toivotaan tarkistusta. Tarkistamista siis. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta ja 29 vastaan. Täällä kokenut silmän huomasi tämän eron. Eli hyväksytty. Ja sitten Konsolidoitu kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kymmenen tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan, yksi äänesti tyhjää ja sit, siksi tämä on hyväksytty. Sitten regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 13 148 tarkistetaan koneellisesti. 148. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 31 vastaan. Itre 13. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä oli aivan selvästi hyväksytty. Eli nyt jatkamme konsolidoidulla tarkistuksella 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 12 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta ja 29 vastaan. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 11 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Itre 11 toinen osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. 34 puolesta 24 vastaan. Itre 14. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itse, itre 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Okei. Puheenjohtaja korjaa. Me äänestimme juuri tästä suullisesta tarkistuksesta ja nyt meidän pitää äänestää toisesta osasta, eli tarkistus kahdeksan toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista jossa on suullinen tarkistus vihreiltä. Tästä äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja silloin toinen osa raukeaa. Tarkistus kaksi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten olemme melkein jo lopussa, eli koneellisesti äänestämme nyt loppuäänestyksessä koko tekstissä, tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta, 8 vastaan ja yksi tyhjää. Onnittelut Jo Lainenille. Tässä sitten äänestykset. Kiitän tästä ö, hyvästä työstä, kurinalaisesta työstä. Tässä oli paljon äänestettävää ja nyt jatkamme sitten esityslistan muilla kohdilla. So, ich bitte diejenigen, die weiter... No niin, nyt ne, jotka haluavat jäädä saliin, istutakaa paikoillenne. Ne, jotka haluavat lähteä tästä salista, lähtekää nyt, sillä meidän pitää jatkaa työntekoa. Siirrymme esityslistaan kohtaan 12. Siinä on kyse, su- kyse suullisesta kysymyksestä Rio plus 20 huippukokouksesta komission kanssa. Timo Mäkelä, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Sallikaa minun ensinnä kiittää mahdollisuudesta antaa teille lyhykäinen tiedotus tässä nyt siitä, millä tavalla valmistelut YK kestävän kehityksen konferenssiin joka pidetään 20-22. kesäkuuta. Millä tavalla nämä valmistelut edistyvät? Ensinnäkin asiat, asiat alkavat nyt liikkua eteenpäin hyvinkin nopeasti. Tässähän on enää neljä kuukautta tähän konferenssiin. Ensimmäistä kertaa nyt saatiin kaikilta mailta kun pyydettiin viime vuoden marraskuuhun mennessä mailta niiden lausunto ja sitten tammikuussa julkaistiin tämä nolla luonnos, josta tulee Rio plus 20 loppuasiakirja, mutta tämä on siis nyt luonnos. Loppujen lopuksi tämä on nyt se asiakirja, josta neuvotellaan. Euroopan unionin panos tähän nollaluonnokseen on otettu varsin hyvin huomioon. Eritoten tunnustetaan se, että vihreä talous kestävän kehityksen kontekstissa sillä on merkittävä rooli, kun halutaan saada aikaiseksi kestävää kehitystä. Myös monia muita seikkoja on mukana tässä asiakirjassa. Mutta tässä vaiheessa neuvotteluasiakirja ei keskity kovinkaan konkreettisesti asioihin. Se ei ole hyvin operatiivinen. Vielä paljon täytyy tehdä, jotta siitä tulee operationaalinen. Tästä ensimmäistä kertaa neuvoteltiin, tammikuun loppupuolella New Yorkissa. Ja neuvottelut jatkuivat sitten helmikuun lopulla myös New Yorkissa. Samaan aikaan Euroopan unionin neuvosto valmistelee seuraavia kantojaan, jotka saatetaan loppuun 9. maaliskuuta ympäristöministeriön neuvostossa. Ja siinä Asettaa Euroopan unionin kanta ja Euroopan unionin hallitusten ja valtioiden päämiesten huippukokous myös jonkinlaisen johtopäätöksen Riosta antaa. Rio, todelliset Rion neuvottelut alkanevat todennäköisesti siis ensimmäisten käsittelyn jälkeen, jotka käsitellään siis maaliskuussa, mutta todelliset neuvottelut vasta huhtikuun lopulla, varhain toukokuussa, ja nämä johtavat sitten vielä lopullisiin neuvotteluihin ennen konferenssia. Haluaisin korostaa joitakin seikkoja, jotka tässä ovat nyt käsittelyssä ja neuvottelujen alla. Ensinnäkin Kolumbia Guatemala alkuperäiseen ehdotukseen perusteen käydään nyt keskustelua siitä, missä määrin vai pitäisikö Riossa sopia ja aloittaa prosessi sen sellaisen prosessin kehittämisestä, jossa on kysymys kestävistä globaaleista tavoitteista kestävälle kehitykselle, niin että voidaan päästä tällaiseen, voidaan siirtyä kohti kestävää, kestävyyttä. Tästä nyt ei ole vielä lopullista kantaa otettu, mutta näyttäisi siltä, että tuen määrä kasvaa sille, että Riosta täytyy saada aikaiseksi jonkinlainen ö, tavoite ryypääs niin, että voidaan hieman antaa osvittaa sille, minne Rion jälkeen pitäisi mennä, mitä pitäisi saavuttaa Rion jälkeen. Tässä tavoitteiden asettelussa oma toimielimeni Euroopan komissio tällä hetkellä työskentelee viiden avainalueen kimpussa, kun ajatellaan tätä tavoitteiden asettelua, jos tämä tavoitteiden asettelu hyväksytään. Laajastihan siitä ollaan yhtä mieltä. Vuosituhannen tavoitteitahan tarkastellaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Nämä viisi aluetta pitävät sisällään valtameret eritoten kalastuksen, maaperän heikentymisen, kolmanneksikin sitten vedenkäytön teho, tehokas vedenkäyttö, siinähän on mukana jo veden saatavuus sitten, neljänneksi resurssitehokkuus, eritoten jätteet ja energia ja viidenneksi energia ja eritoten uusiutuvien energialähteiden saatavuus ja YK on tämä prosessi Energia kaikille, joka tällä hetkellä on meneillään. Tämä oli ensimmäinen seikka, jonka halusin tuoda täällä valiokunnassa esille. Tätä tällä hetkellä käsitellään. Toiseksikin tietysti on esitetty kysymys eri Euroopan unionin taholta – Miten voidaan varmistaa se, että tällainen tavoittelun, tavoitteiden asettelu se panaa myös täytäntöön ja että voidaan sopia sellaisista menetelmistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja globaalisesti, että voidaan nopeuttaa prosessia, jolla saavutetaan nämä tavoitteet. Tämä on nyt mukana tässä neuvotteluasiakirjassa, toimintapuitteiston tai tiekartaston muodossa. Tässä on vielä pitkä matka kuljettavana, jotta voidaan varmistaa, että nämä toimet, joista sovitaan Riossa, ovat konkreettisia, kouriin tuntuvia, käytännönläheisiä, riittävän toimivia, riittävän kunnianhimoisia, jotta niillä voidaan myös saada tavoittaa se, mistä nyt sitten sovitankin Riossa. Kolmas seikka, jota haluaisin korostaa täällä, kuuluu keskusteluun hyvästä hallinnoinnista. Tietystikin on, ollaan jo yhtä mieltä siitä, että Riossa täytyy keskustella kestävän kehityksen hallintorakenteiden uudistuksesta, globaalin kestävän kehityksen ö, hallintorakenteiden uudistuksesta ja tietysti erilaisten instituutioiden uudistus liittyy tavoitteiden asetteluun ja, ta- ja toimiin. Me tarvitsemme e, toimielimiä, jotka voivat toteuttaa näitä toimia. Tässä Euroopan unionin kantana on ollut se, että ympäristöpilari kestävän kehityksen hallintorakenteissa on heikko ja hajaantunut, pirstaloitunut. Ja tämän vuoksi YK on ympäristöohjelmaa pitäisi päivittää niin, että se olisi todellinen YK yksi YK eli, elin. Tämä on tietysti vain osa tätä keskustelua. Tietysti samalla käydään keskustelua laajemmista kestävän kehityksen hallintorakenteiden uudistuksesta. Tässä on sellaisia kysymyksiä kuin esimerkiksi mitä pitäisi tehdä Ekosekin kanssa, pitäisikö tässä erillinen neuvosto tätä varten perustaa? EU-näkökulmasta katsottuna keskustelu on laajempi kuin pelkkä YK liittyvä. Kansainväliset järjestöt ja maailman järjestelmän pitää myös EU mukaan prioriteettiasemaan asettaa nämä uudet muutokset, joita tarvitaan. Ja tämän lisäksi täytyy käydä keskusteluja paikalliselta, siirtyä paikalliselta tasolta kansalliselle ja kansainväliselle tasolle julkiselta myös yksityiselle tasolle. Ja kolmanneksi haluaisin vielä korostaa sitä, että tässä täytyy käydä keskustelua täytäntöönpanosta. Eritoten siitä, kuka maksaa, jos kukaan, siitä, mistä sovitaan Riossa. YK on ympäristöohjelma esimerkiksi on arvioinut, että siirtyminen vihreämpään, mukanottavampaan globaaliin talouteen vaatisi kahden prosentin siirtymää aika investointeja BKT vuositasolla. On aivan selvää, että mitään, millään virallisella julkisella kehitysavulla ei voi hoitaa näitä kustannuksia kehitysmaissa, joten EUn kannan, kanta on ennen kaikkea se, että kustannukset täytyy kattaa ja saada aikaiseksi ennen kaikkea kansallisella tasolla, koska jokaisen maan etujen mukaista on saada näitä muutoksia aikaiseksi. Ja sitten viralliseen kehitysavuun, eritoten kaikista köyhempien maiden osalta, sitä voidaan käyttää katalysaattorina lisätuloksien saamiseksi. Tässä olivat nämä neljä tai viisi tärkeintä avainaluetta, joista on keskusteltu ja neuvoteltu eri maiden ja maaryhmien alueiden näkemykset eroavat tässä. On varmaan aivan reilua sanoa, että yhä enemmän hyväksytään ajatus vihreämmästä ja mukaan ottavammasta taloudesta, joka on uusi väline kestävän kehityksen tavoitteiden aikaansaamiseksi, työllisyyden ja ta- taloudellisten mahdollisuuksien aikaansaamiseksi ja todella tällä voidaan luoda uusia työpaikkoja ja yhä enemmän laajemmin hyväksytään ja ymmärretään tämä eritoten Afrikan mantereen maissa, mutta myös sellaiset maat kuin Kiina, Japani ja jotkut latinalaisen Amerikan maat, kuten Meksiko, Chile, Guatemala. Ne yhä paremmin ymmärtävät, että tämä on erittäin merkittävä asia. Samalla on myös vastentahtoisuutta ilmassa ajatellen tätä vihreämpää ja inklusiivisempaa taloutta. Jotkut latinalaisen Amerikan valtiot, kuten Venezuela, Bolivia, myös tietyssä määrin Brasilia, eivät ole vielä oikein vakuuttuneita siitä, että tämä on tärkeä asia tulevaisuuden maailman talouden kannalta. Mukana tässä listassa on myös Intia siis. Nämä maat haluavat varmistaa sen, että tämä ei korva kestävää kehitystä ja että tällä saadaan aikaiseksi kaikki kestävän kehityksen tavoitteet, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset aspektit, jotka ovat mukana kestävän kehityksen tavoitteissa. Jotkut myös pelkäävät, että tämä on jonkinlainen kehittyneiden maiden valloitusyritys. No puheenjohtaja nyt lopuksi kenties vielä, sanoisi, kenties vielä sanoisin, että asiat etenevät nopeasti ja tämä tulee, tahti tulee vielä kiihtymään huhti-toukokuussa ajatellen näitä loppuneuvotteluja, mutta tie eteenpäin, jotta voidaan saada Riosta aikaiseksi konkreettisia ja kunnianhimoisia tavoitteita, niin tämä tie tulee olemaan kivinen tässä tulee, ta, tullaan tarvitsemaan paljon sisäistä työtä niin Euroopan unionissa kuin yleensä diplomatian tasolla, jotta saadaan aikaiseksi Riossa sopimus, joka on myös Euroopan unionin kannalta tyydyttävä. Euroopan unionin toimielimet, mukaan lukien Euroopan parlamentti, niillä voi olla ja niillä täytyy olla oma merkittävä roolinsa. Kiitos. Vielen Dank, äh, Kiitos, herra Mäkelä. Rova Kansu myös Agri-pääosastolta on täällä mukana. Haluaisitteko tekin käyttää puheenvuoron vai miten haluatte toimia? Ilmeisesti siellä ei Agri-pääosastolta haluta puheenvuoroa. Ja sitten Gerbrandi kollega saakin sitten puheenvuoron. Ich habe gerade die Info, dass der Rat auch Sain juuri tiedon, että neuvostokin on paikalla, joten annan neuvostolle vielä ensiksi puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä Timo Mäkelä juuri sanoi ja täydennän sitä hieman. Lähden siitä, missä me nyt olemme tässä Rio 20 plus prosessissa neuvosto on samaa mieltä, että ei ole epäilystäkään siitä, että tässä on mahdollisuus saada suuri menestys Riossa. Aikaa on vähän ja asioita on todellakin paljon. Tässä on mukana kaikki mahdolliset asiat siitä, mitä ja kuinka ja kenelle. Eli saataisiin mukaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan uudet toimia. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö nämä uudet neuvottelut olisi parhaat Tarkoitus on ottaa jättää ulkopuolelle kaikki sellaiset asiat, jotka eivät liity kestävään kehitykseen. Ja sen vuoksi on myös selvää, että meidän on käytettävä poliittista tasoa ja vietävä asia korkeammalle. Tuli Nairobista viime viikolla UNEPSin kokouksesta ja näin siinä, että kansalliset hallitukset ovat käynnistäneet nämä prosessit. Tämä on tärkeää ja on itsestään selvää, että Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli prosessi, tässä prosessissa teidän verkostojenne ja kansallisten kontaktienne kautta. Kolmanneksi eh, tarvitaan myös tavoitteiden ja toimien välille yhtenäisyyttä. Joten tehtävä on haasteellinen, mutta voin taata teille, että neuvoston puheenjohtajamaa tulee tekemään kaikkensa niin, että ei vähennetä odotuksia, vaan päinvastoin nostetaan, nostetaan ponnistelutasoa. No mitä Tanska aikoo tehdä puheenjohtajamaana? Hyvin yksinkertaisesti me työskentelemme läpi vuorokauden ja odotamme, että EUn valtioiden päämiehet lähettävät äh, äh, tällä viikolla näkemyksiänsä. Ensi viikolla on ympäristöministeriöiden kokous ja ensi kuussa me isännöimme epävirallista ympäristöministeriöiden kokousta Tanskassa ja mikäli tarpeen, niin äh, voimme sopeuttaa EUn näkemyksiä tarpeen mukaan. Me tulemme tekemään konkreettisia tarkistuksia, EU-tarkistuksia tähän äh, CO2-luonnokseen. Ja sitten mainitsisin myös, että meillä on hyvin vahva läsnäolo New Yorkissa yhdessä komission ja ulkosuudenhallinnon kanssa. Teemme kaikkemme ollaksemme läsnä siellä myös kokousten välillä. Teemme kaikki kaikkemme, käytämme kaikki mahdolliset tilanteet hyväksemme hallinnollisella tasolla, että voimme neuvotella kahdenvälisesti ja pyrkiä sitten samaan yhteyksiä myös muihin tärkeisiin toimijoihin. Tulemme selvittämään sitä, että vihreä talous ei koske ainoastaan kehittyneitä maita, vaan se hyödyttää myös kehittyviä maita, mikä on tulevaisuuden kannalta tärkeää ja teemme parhaamme, jotta saamme aikaan tai löydämme liittolaisia eri toimijoista ja kuten sanoin, varsinkin Afrikan ja vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Ja tässä me onnistuimmekin Nairobissa viime viikolla. Ja sitten vielä lopuksi teemme kaikkemme, jotta voidaan saada aikaan kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, jotka tulevat olemaan hyvin tärkeitä Riossa. Kiitos. Vielen Dank, Herr Aaron Hansen. Kiitos Aaron Hansen tästä lausunnosta neuvoston puolesta ja puheenjohtajavaltion puolesta. Ja nyt annakin kollega Kerbrandille ensimmäiseksi puheenvuoron. Um, great thanks. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset, eh, lämpimät kiitokset niin komissiolle kuin neuvostollekin tästä päivityksestä, missä ollaan nyt menossa matkalla Rioon tavallaan on rohkaisevaa, että molemmat näyttäisivät tukevan samaa agendaa, jota mekin tuemme, ja tekevät työtä kirjaimellisesti kellon ympäri taistellakseen agendamme puolesta. Vähemmän lupavaa kuitenkin, kun kuunteli heidän puhettaan tästä ylämäkeen noususta ja ajatellen, että meillä on vielä kovin, enää kovin vähän aikaa ennen Rion konferenssia. Meidän ei pitäisi aliarvioida niitä mahdollisuuksia, joita meillä on. Paljon kansainvälisiä ympäristön neuvotteluja. Monet näistä neuvotteluista ovat hieman jähmettyneet ja tämä on oikea hetki nyt institutionaalisissa puitteissa ottaa askelia eteenpäin ja yrittää todella vakavasti parantaa kansainvälisiä institutionaalisia puitteita. Minulla on muutama kysymys. Yksi niistä liittyy koordinaatioon komission ja neuvoston välillä. Ja sitten kun olemme Riossa, niin näiden molempien to, toimielimet, kumpi tässä nyt on varsinainen neuvottelija, kun ajatellaan menneitä suuria konferensseja, niin tämä on tärkeä kysymys. Toinen huolenaiheeni, toinen kysymykseni liittyy asiantilaan eritoten nyt sitten kehitysmaiden kanssa. Ymmärsin, että Durbanissa asiat hieman liikahtelivat eteenpäin. G77 ei ollut yhtä yhtenäinen ryhmänä kuin tähän asti. Komissio ja neuvosto, työstättekö te asioita tämän pohjalta? Ne yhteydet, joita siellä luotiin Durbanissa joidenkin kehitysmaiden kanssa, käytetäänkö niitä nyt hyväksi, jotta voitaisiin päästä tästä tämänhetkisestä tilanteesta. Nolla luonnos oli varsin mm, suuri pettymys, niin kuin komissio ja neuvosto molemmat sanoivat, joten kenties nyt voitaisiin työstää näitä suhteita, joita luotiin Durbanissa ja tällä tavalla päästä tästä neuvotteluongelmasta eteenpäin. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Katsotaanpas nyt. Niin. Viimeinen kysymykseni liittyy Tanska puheenjohtajavaltion edustajan puheeseen. Te puhuitte, että New York ei ole tällä hetkellä kaikista paras mahdollisen mahdollinen paikka näille neuvotteluille. Ja tässä pitäisi poliittisen tason tulla nyt mukaan. Euroopan unionille tämä olisi aivan valtaisa mahdollisuus osoittaa, että täällä otetaan Rio plus 20 hyvin vakavasti. Oletteko vakuuttuneita, luottavaisia sen suhteen, että perjantaina saadaan vahvoja johtopäätöksiä? Toinen kysymys liittyy ensi viikon ympäristöministerin neuvoston kokoukseen. Mitä teidän näkymyksiä on tästä? Millä tavalla Euroopan valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat mukana tässä prosessissa? Kiitos. Karl-Heinz Florence ja sen jälkeen Jolainen Karl-Heinz Florence. Ensiksi kiitokset kollega Kerbrandille näistä kysymyksistä. Tämä oli hyvin tarpeellista. Ja tämä nolla luonnos Zero Draft, sehän ei ole kovin hyvä tulos. Ja että komissio parantaa, niin se on hyvä. Parantaa sitä, että se on hyvä, se on komission tehtävä tässä, mitä nyt kuulemme komissiolta, juuri äsken myös neuvoston edustaja puhui hyvin mielenkiintoista toimista, mutta tässä asiakirjassa ei mielestäni ole kovin vakuuttavia argumentteja tai instrumentteja. Ja siksi me olemme vielä hyvin kaukana oikeasta menestyksestä – mikä on tämä konkreettinen strategia, jolla voimme tehdä yhteistyötä esimerkiksi G7-maiden välillä. Esimerkiksi Pibalkilta ja Potocnikilta on tässä lausuntoja, mutta oma, onko tässä kyse todella komissiosta vai pelkästään Potocnikista ja Pibalkisista? ja haluaisin tietää, jos elinten välillä on samanlaista kuin ilmasto neuvotteluissa Riossa, niin olisin kyllä kiitollinen ja silloin pääsisimme eteenpäin. Kiitos. Kiitos Karl Hans. Florence, nyt Jolainen ja sen jälkeen Judith Mäkis. Äh, niin on hyvä kuulla, että neuvosto ja komissio tekevät työtä tämän huippukokouksen eteen, mutta mikä on Euroopan unionin rooli? Euroopan unionin roolin täytyy olla johtava, siitä ei ole epäilystäkään. Me olemme kestävyyskeskusteluissa jo vuosikymmeniä olleet mukana ja tehneet työtä, ja meillä on myös tarjottavana. Toivon, että EUn politiikka ensinnäkin puhuu yhdellä äänellä, kuten on sanottu, eli neuvosto ja komissio, työskentelevät yhteisen projektin eteen. Ja toisekseen, että diplomatia on tarpeeksi vahvaa niin, että saadaan rakennettua liittoja, löydetään liittolaisia, koska tässä luullaan, että tämä vihreä talous olisi näköinen temppu täältä pohjoisesta, jonka kautta ehkä pyritään harjoittamaan protektionistisia ajatuksia tai estämään kasvua. Joten kysymys kuuluu, miten tässä voitaisiin toimia. Parasta olisi tietenkin se, että Riossa saataisiin päätettyä konkreettisista tavoitteista. Mikäli ne jäävät epämääräisiksi, niin silloin myös menestys tulee olemaan epämääräistä. Meidän täytyy kyetä tekemään selkeät, konkreettiset tavoitteet monien sektoreiden kestävyydelle ilmastonmuutoksen kohdallahan meillä on tämä kahden asteen tavoite. Onko mitään tällaista konkreettista tavoitetta myös muille sektoreille tässä konferenssissa Riossa? Yksi aihe olisi myös se, että kerättäisiin hyödyllistä tietoa. Environmental accounting on yksi tällainen. Ja olisiko esimerkiksi mahdollista päättää tästä jotain Riossa? että saataisiin globaaleja tietoja siitä kapasiteetista, mitä ekojärjestelmillä on rajojen ylitse siitä, miten ekojärjestelmiä on kuormitettu. Ja sen lisäksi kaikkien osapuolten osallistumisesta, erityisesti kunnallisen tason osallistumisesta. Vuonna 1992 meillä oli, oli tällainen agenda, jossa nimenomaan puhuttiin paikallisista agendasta. Me tarvitsemme paikallista, paikallista tasoa mukaan tukemaan tätä työtä. Seuraavana Judith Merkis ja sen jälkeen Vittoria Brody. Judith Merkis, ole hyvä. thank you, colleague. Kiitoksia ja kiitokset kollegat tästä kysymyksestä ja kiitokset komissiolle ja neuvostolle vastauksista. Kun lukee riopus 20 tie, tietoasiakirjan, niin tässä on paljon jossittelua. Sanotaan, että me voisimme, me ehkä pystyisimme. Ja täytyy sanoa, että olen kyllä huolissani, varsin huolissani tässä. Meillä on enää kolme ja puoli kuukautta tuohon konferenssiin. Ja konferenssipäivää on jo kerran siirretty myöhemmäksi. Tässähän oli kyse tästä epämääräistä tavoitteiden avoimuudesta. Ja nyt tässä kolme ja puoli kuukautta on aikaa. Saammeko me todellisia tuloksia vielä aikaiseksi? Haluaisin todella tähän vastauksen. Tämä on erittäin hyvä asiakirja ja lopputulos oli, olisi aivan loistava. Ei niin, että me voisimme edistää tai me voisimme uh, antaa panoksemme. Minä haluaisin nähdä jotain konkreettisia tuloksia tässä. Minulla on tätä varten oma panoksemme. Tällä hetkellä me työstämme useita eri asioita Euroopan unionissa. Miksi me emme yritä tämän globaalisti tehdä? ei pelkästään Potocnik tai komissiojäsen Peebox ole puhuneet tästä, vaan myös komission Hedegaard, Hedegaard Itre-valiokunnassa viime vuonna ke- tullaan keskittymään kestävään energiaan. Tämä on aivan loistava aloite, loistava aihe. Ja pointtina tässä on, että jos me nyt vesitämme liikaa tätä ö, viestiämme kaikilla tällä jossittelulla, niin ei tässä saada mitään ö, lopputulosta. Meidän täytyy priorisoida asioita. Olisiko hyvä, jos yritettäisiin saada kaikki nämä maailman erilaiset ö, merkit, ö, reilun kaupan merkit ja biomerkit Rion sillä olisi vaikutusta maailmaan, jos me yrittäisimme löytää jonkinlaisen järjestelmän, jossa kaikki voivat nähdä, missä on lähde, mikä vaikutus tällä on, mitä ympäristökustannuksia tulee toiminnasta, minkälaista, minkälainen yritysasenne on näiden tuotteiden takia, takana, mistä nämä tuotteet tulevat. Tämä voisi antaa oman merkittävän panoksensa, jos tämä voisi olla Rion tulos, jonkinlainen hyvä merkintätapa, jossa on mukana ympäristönäkökohdat, energiatehokkuus ja niin edelleen, tämmöinen tietynlainen tähtijärjestelmä. Tämä voisi olla ihan hyvä juttu. Miksi me emme voisi saada aikaiseksi jonkinlaista globaalia avoimuussopimusta tässä. Tässä on kysymys samasta asiasta, eli raaka-aineiden lähte, lähdetiedoista ja yritysten toimintatiedoista. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, toteaisin, että Rion pitäisi olla tällainen huipukokous, jossa saadaan riittäviä resursseja mikrotasolla. Meillä on näitä makrojärjestelmiä maita varten ja jopa mantereita varten, mutta tämän pitäisi olla huippukokous kansalaisia varten. Millä tavalla me voimme antaa, kaup- kans- antaa kansalaisia, millä tavalla me voimme antaa oman panoksemme esimerkiksi afrikkalaisille energiaköyhyyden ja kestävän energiansaannin osalta esimerkiksi. Jos tässä voitaisiin tehdä tällaisia konkreettisia ehdotuksia mikrotasolla, niin tämä varmasti olisi oikein oikein loistava asia tämän Rion huippukokouksen suhteen. Kiitos Judith Merkis. Seuraavana sitten Vittoria Brody ja sitten Peter Liisa. Eh, Puheenjohtaja. Minusta tämä Rio plus 20 on mahdollisuus, joka ei nyt saa karata käsistämme. Rio 92 oli myös merkittävä ajatellen eh, niitä me tavallaan eh, käsitteellisiä edistysaskeleita, joita silloin tehtiin, esimerkiksi käsite kestävyydestä ja monimuotoisuudesta. Meidän täytyy nyt olla rohkeita juuri sen vuoksi, että me tarvitsemme tiettyjä käsitteitä, meidän täytyy tehdä tiettyjä valintoja. Perustavalla olevat valinnat niiden tulisi olla paljon eksplisiittisempiä ja selkeämpi, kuten eikä me, meidän täytyy ymmärtää, että jos tässä kuljetaan BKT rinnalla, niin tämä on ehkäpä se tapa, jolla me voimme tavallaan luoda uudelleen meidän yhteiskuntamme. Kysymys on tietyistä perusperiaatteista, siitä, että ihminen, henkilö on, on, on keskiössä ja kysymys on kaikkien yhteisestä hyvästä. Ja tämän ympärillä minä näen sitten, että meidän pitäisi painottaa yhtäläistä periaatetta, tasa-arvoista periaatetta. Nyt me olemme hyvin paljon tutkineet tätä vettä ja, ja sitä, miten ihmisillä on vettä käytettävissä. Veden kohdalla ongelma on mahdollista saada ratkaistuksi, kun meillä on energia. Mutta sitten onkin kysymys muista luonnonvaroista. Ei meillä ole voimavaroja äh, tuoda niitä ulkoapäin, joten meidän täytyy saada aikaan periaate siitä, että kaikilla on yhtäläinen pääsy luonnonvaroihin. Sen tulee koskea kaikkia henkilöitä ja myös tulevia sukupolvia. Tällä tavalla meidän täytyisi myös pyrkiä ankkuroimaan tämä ja välttää sitä, että kukin vain rohmua itsellensä oman osuuden luonnonvaroista. Koska sehän äh, myös äh, tavallaan ei ainakaan ylläpidä rauhaa. Meidän pitäisi puhua enemmän solidaarisuudesta, koska se on perustavaa laatua oleva asia. Se on se, on se peruskivi, kun on kysymys yhteydestä ja kyvystä sopia asioista globaalisti. Luonnollisesti haluan kiittää komissiota ja neuvostoa siitä, mitä he ovat tähän mennessä tehneet. Minä parlamentin virallisena jäsenenä Riossa tulen tekemään kaikkeni, jotta olemme tarkempia ehdotuksissamme, konkreettisempia. Mutta meidän täytyy todellakin olla rohkeita, kun me teemme näitä ehdotuksiamme. Koska vain sillä tavalla me voimme tehokkaalla tavalla tavallaan esittää ehdotuksia niin, että saataisiin aikaan pidemmälle meneviä ajatuksia sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Kiitos herra Brody, sitten Peter Liisa ja sen jälkeen Kars Kiitos neuvostolle ja komissiolle. Kaksi konkreettista huomautusta minulta. Ensinnäkin tässä on se kysymys, on, onko, pitäisikö meidän saada YK puitteissa oma ympäristöjärjestö. Herra Steinerin kanssa siitä puhuin muutama kuukausi sitten ja hän mainitsi hyvän argumentin. Mehän käsittelemme täällä terveys- ja ympäristöasioita tässä valiokunnassa ja me teemme yhteistyötä myös maailman terveysjärjestön kanssa. Tietysti WHO on omat ongelmansa, se ei ole täydellinen, mutta ei WHO varmasti haluta haluta poistaa. Me haluamme vain parantaa WHOta. WHO, sen etu on se, että se voi tehdä konkreettisia päätöksiä. Kaikkien maiden terveysministerit tapaavat ja sitten nämä päätökset pätevät maailmanlaajuisesti. Ympäristön ei ole taas sellaista YK-ympäristöjärjestöä, joka voisi tehdä tällaisia sitovia päätöksiä. Mielestäni ympäristö on kyllä sen arvoinen, että saamme tällaisen toimintakykyisen järjestön. Ja mehän tiedämme, että tietyt YK-järjestöt eivät toimi ähm, toivotulla tavalla. Ähm, tämä puhuu sen puolesta, että YKta pitää hallinnollisesti uudistaa, mutta me tarvitsemme myös erillisen ympäristöjärjestön. Minä haluaisin pyytää että tätä kohtaa, jonka mainitsimme myös päätöslauselmassamme, edistettäisiin neuvotteluissa. Ja sitten toiseksi, minä olen antanut jo kirjallisen lausunnonkin siitä, että maiden, kuten Guatemalan, pitäisi, ähm, pitäisi panostaa kestävyyteen. Minä olen tehnyt työtä Guatemalassa ja nä- tällaisissa maissa on suuria eroja Monet ovat tunnistaneet jo kestävän kehityksen tarpeellisuuden, mutta näissä maissa ministerit eivät kommunikoi toistensa kanssa. Viime, vuonna, viime viikolla USA, Kiina ja muut maat, kuten Guatemala, tapasivat ja keskustelivat äm, lentoliikenteen päästökauppajärjestelmästä. Ja minä olen varma, että kun neuvotellaan Rio plus 20, niin ei välttämättä tiedetä siitä, että liikenneministeriöissä taas on tällaisia ongelmia päästökauppajärjestelmässä. Ja minä haluaisin pyytää, että Rio 20 neuvotteluissa joko luovutaan tästä vihreästä retoriikasta tai sitten pyydetään liikenneministeriöitä lopettamaan nämä typerät toimet, joita ne ovat nyt toteuttamassa. Vain näin saamme yhtenäisen lähestymistavan. Kiitos. Kiitos Peter Liise ja sitten Karl Schlüter, jonka jälkeen Miroslav Utski. Thank you. Well, you mentioned the word... Kiitos. Kun mainitsette sanan vihreä talous, kuulen sen usein, mutta se merkitsee monia asioita. Toivon, että kun te puhutte vihreästä taloudesta, että se ei merkitse kasvua vihreän teknologian avulla. Samat inflaatiot ja talouskuplat ja niin edelleen. Eli siis ainoastaan silloin toimimme vihreästi vain teknologisesta kannasta. Se ei ratkaise niitä haasteita, joita meillä edessämme on. Todellinen vihreä talous on sellaista, joka ei ole ainoastaan kestävä ympäristölliseltä kannalta, vaan myös globaalilta kannalta ja solidaariselta kannalta, jossa me näemme, että köyhemmätkin maat maailmassa, niilläkin on oikeus saada oikeudenmukaisempi osa globaaleista resursseista. Se on vihreää taloutta. Ja se merkitsee sitä, että kasvuun perustuva ratkaisu täällä, että luodaan työpaikkoja usein käyttämällä helppoa pääsyä pää, pääomaan, joka sitten johtaa siihen, että tämä kuplatalous halkeaa. Mutta jos tämä kasvupolitiikka on menestyksekästä, niin silloinhan me koko ajan käytämme vain enemmän ja enemmän resursseja tai suuremman osan näistä resursseista. Joten mitä vihreä talous merkitsee? Toivon todellakin, että se ei merkitse tätä niin kutsuttua vihreätä kasvua, koska se ei riitä näihin globaaleisiin haasteisiin. Joten haluaisin hieman selitystä siitä, mitä tämä vihreä talous on, koska minusta siihen liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus. Kiitos Karl Schlüter, nyt Miroslav Utski ja sen jälkeen Sandrine Bellier. Já vám děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co eh, tady... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluaisin puuttua siihen, mitä Karl Schlüter juuri tuossa puhui. Kun puhumme vihreästä taloudesta Euroopassa, se kuulostaa hyvin selvältä. Meillä on omat ajatuksemme siitä, mitä vihreä talous tarkoittaa. Ja Euroopan parlamentissa meidän pitäisi pystyä puoltamaan, puolustamaan tätä hyvin selvästi. Kun ajatellaan köyhien maiden kehitystä, niin näille maille on hyvin vaikea selittää, että vihreä talous ei ole vain rikkaiden maiden tempu, jolla halutaan varmistaa kasvu kehittyvien maiden kustannuksella. Ei tämä ole mikään helppo tehtävä. Minä haluaisin siis kuulla tarkempia ajatuksia, yksityiskohtaisempia ajatuksia. Minä haluaisin kiittää tämän suullisen kysymyksen esittäjää, koska tämä kysymys salli meille sen, että me pystymme nyt avaamaan tämän keskustelun, vaikka täällä on tiettyä vastustusta yhtä sanaa, eli varmistamista kohtaan. Minä uskon, että Euroopan komissio ja neuvoston, ne voivat saavuttaa jotain. Globaalilla näyttämöllä ne voivat ajaa tiettyjä asioita, mutta jos minä kysyn ne, näiltä tahoilta, millä tavalla ne aikovat varmistaa YK uudistuksen, niin tämä on kyllä varmasti Euroopalle mahdoton tehtävä. Me tarvitsemme globaalin ratkaisun, emme me voi ihan ö, itseksemme tätä vain varmistaa. Ne seikat, joita Rio plus 20 konferenssissa käsitellään, niiden pitäisi olla ö, yksityiskohtaisempia, niiden pitäisi olla paikallisempia, lähempänä kansalaisia. Minä olen yhtä mieltä tästä. Me voimme usein näitä ylistettäviä tavoitteita toistella, me voimme ö, saarnata kestävän kehityksen puolesta, mutta jos meillä ei ole konkreettisia yksityiskohtaisia ajatuksia, niin kyllä silloin kasvomme menetämme tässä. Eräs aihe, jota haluaisin korostaa, on se, että ne asiat, asia, joka voidaan helposti saavuttaa on sellainen, joka voidaan myös selvittää, selittää helposti kehitysmaissa. Eli jätteet ja jätehuolto ja jätteiden kierrätys, millä tavalla voidaan esimerkiksi vesistöjen saastumista estää. Minä uskon, että nämä ovat asioita, joita voidaan helposti, joista voidaan helposti keskustella kehitysmaiden kanssa trooppisessa maailmassa on aivan upeita maita, mutta siellä on järkyttäviä tapauksia, joissa esimerkiksi kaatopaikkoja poltetaan. Siellä on ympäristöön liittyviä seikkoja, joita voidaan parantaa, joiden avulla voidaan viedä eteenpäin kestävää kehitystä, mutta voidaan myös pystyä luomaan työpaikkoja ja parantamaan näiden köyhien maiden elinolosuhteita. Minä uskon, että nämä erityistavoitteet ovat sellaisia, että ne saavat globaalia tukea taakseen. Kun käydään esimerkiksi Malesiassa tai Indonesiassa, niin kyllä siellä ollaan huolissaan ympäristön laadusta ja vesistöjen laadusta. Tämä on varmasti sellainen aihe, joka on riittävän yksityiskohtainen. Nämä tavoitteet voidaan helposti saavuttaa, toimia voidaan paljon paremmin panna täytäntöön kuin jos vain heilutellaan sellaista lipusta, jossa sanotaan, että haluamme poistaa köyhyyden. E, EU ei voi köyhyyttä kaikkialta maailmasta poistaa noin vain. Seuraavaksi Sandrine Bellier. Monsieur le Président, je vais pouvoir faire court. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti koska kollega tuossa jo sanoikin kaiken tärkeän. Minä vain yleisellä tasolla haluaisin liittyä näihin huolenaiheisiin, mitä täällä on ilmaistu. Tänä päivänä tavoitteiden osalta ja sitoumusten osalta on aika paljon vielä epämääräisyyttä, epätarkkuutta ja komission ja neuvoston vastaukset eivät oikein vastanneet eikä auttaneet meitä tämän neljännen konferenssin osalta. Minä myös toisin esille sen, että tänä päivänä me haluaisimme komission ja neuvoston kannassa nähdä sen näin kansainvälisellä tasolla. Minulla on kaksi kysymystä. Mitkä ovat takuut? Takuut siitä, että me saamme vihreälle taloudelle määritelmän ja se, sellaisen määritelmän, jossa on mukana, niin kuin Karl Slyter sanoi, solidaarisuus ja kestävää, kestävyys mukana. Me olemme nyt tässä keskustelussa. Tämä on erittäin tärkeä seikka tässä keskustelussa ja Euroopan parlamentti oman päätöslauselmansa puitteissa on kysymyksessä puitteissa on vaatinut tällaista hyvää määritelmää, jossa on mukana kestävä kehitys Rio plus 20. Sitten näistä hallintorakenteista, uudistuksesta. Minä en oikein komissiolta enkä neuvostolta oikein ymmärtänyt, missä tässä nyt ollaan menossa, kun ajatellaan Euro- kansainvälistä riippumatonta ympäristöjärjestöä sen luomista missä ollaan menossa sen sääntöjen, sen tehtävien, sen budjetin osalta. Minä haluaisin pientä tarkennusta tähän kysymykseen. Vielen Dank. Kiitos, Sarin Pelier. Olemme nyt käyneet läpi tämän puhujalistan. Se oli varmasti hyvinkin hyödyllistä, siis että saimme täällä esitettyä kysymyksiä ja saamme selvitettyä näitä määritelmiä, mitä, mitä vihreä kasvu loppujen lopuksi tarkoittaa. Meidän pitää todellakin miettiä tällaisessa kansainvälisessä konferenssissa käsitteitämme, jotta meidät ymmärretään aivan oikein. Ja Joskushan on kyse aivan konkreettisista asioista. Herra Liise puhui tästä. Esimerkiksi lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä konferenssissa ehkä käytetään hienoja käsitteitä, mutta loppujen lopuksi kun pitäisi te- mennä täytäntöönpanoon, niin sitten oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Eli nämäkin seikat pitäisi nostaa pöydälle. Sitten tämä teema toimielinten tiedottamisesta. Siksi minäkin haluaisin kysyä komissiolta, missä määrin Euroopan ulkosuhdehallinto on mukana Lissabonin sopimuksen mukaan meillä on tämä uusi elin ja miten, miten paljon siis ympäristöpolitiikka ja ilmastopolitiikka otetaan mukaan ulkosuhdehallintoon. Onko meillä siis tällaista eurooppalaista ilmasto- ja ympäristödiplomatiaa? mikä on nykytilanne. Ja mitä tulee sitten näihin maksuihin, niin tällaisissa konferensseissahan aina kysytään, että kuka tämän kaiken loppujen lopuksi maksaa. Me emme enää edes tiedä, miten kaikenlaiset paketit pitäisi saada maksettu. Ja muutkin kyllä tietävät, muutkin kansakunnat kyllä tietävät esimerkiksi näistä velkaongelmista, ja siksi rahoituskysymykset ovat tällaisessa konferenssissa tärkeitä. Vielä yksi pyyntö komissiolle. Tähän mennessä oli hyvä perinne se, että Euroopan parlamentin delegaatio saatiin täysin osalliseksi mukaan, sillä loppujen lopuksi täällä ympäristövaliokunnassa ja muissa valiokunnissa meidän pitää saada annettua järkevää lainsäädäntöä ja siksi pyydänkin tämän valiokunnan nimissä, että meidät osallistetaan alusta lähtien näihin neuvotteluihin eh, samalla tavalla kuin COP-konferenssien kohdalla on tehty. Näin voimme sitten toteuttaa meidän tehtävämme, sillä meillähän, meiltähän lähtee 11 jäsentä Rioon ja näin voimme sitten vaikuttaa EUn kantaan? Meiltähän on kolme toimielintä lähdössä Rioon ja minun kokemukseni on se, että parlamentin edustajia, e, edustajia he voivat hyvinkin levittää EUn kantaa ja siksi haluaisinkin todellakin pyytää, että parlamentin edustajat otetaan alusta lähtien täysimukaisesti täysimääräisesti mukaan. Ja tämä pyyntö menee myös nykyiselle puheenjohtajavaltiolle, vain tällä yhteistyöllä voimme olla menestyneitä. Nyt annankin puheenvuoron komissiolle tässä lopuksi ja sen jälkeen neuvostolle. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia näistä moninaisista kommenteista ja reaktioista, jotka ainakin komission suuntaan osoittavat sen, että Euroopan parlamentin huolet Rio 20 konferenssin lopputuloksista ovat hyvin lähellä Euroopan komission huolenaiheita. Tarvitaan siis käytännönläheisiä konkreettisia tuloksia. Tämä on selvä viesti. Jos sallitte, niin tartun ja vastaan muutamaan kysymys koko, aihekokonaisuuteen, joita täällä esitettiin. Ensimmäinen kysymys on, millä tavalla tässä neuvotellaan? Komission neuvosto ja Euroopan ulkosuhde yksikkö, millä tavalla, millaiset suhteet meillä on. Voin kertoa, että meillä on erittäin hyvät, hyvä yhteistyötä tässä. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa niin virallisesti kuin epävirallisestikin. Ja olemme yhdessä luoneet neuvottelutiimin, jossa on mukana komissiosta, New Yorkin valtuuskunnasta ja puheenjohtajavaltiosta edustajia. Tämä on todellinen tiimi, todellista tiimityötä ja näinhän tämän täytyy ollakin, koska me emme voi liikaa käyttää aikaa sisäisiin keskusteluihin ja panen merkille tässä Euroopan parlamentin valtuuskunnan toiven saada olla tiedotettuna tässä. Me tässä itse asiassa me lisää briefausmuistioita toimitamme, joten ei tule olemaan mitään ongelmia täyttää Euroopan parlamentin jäsenten toiveita tämän asian suhteen. Sitten tämä toinen kysymys kehittyvien maiden ja G77-ryhmästä ja Durbanin G77-ryhmän hajoamisen hyödyntämisen mahdollisuudesta. Voidaanko tätä hyödyntää? Voidaanko G77-ryhmän maista löytää kumppaneita? Kyllä varmasti voidaan. G77 ei tietenkään halua, että jäsenet vetävät eri suuntiin tässä toimia, mutta tietysti tässä on eri toteen Afrikassa olevia maita, jotka ovat hyvin lähellä EUn riokantaa. Afrikan unionin 62 jäsentä, suurin piirtein niin monta, hyväksyi yhteisen kannan Rion konferenssin suhteen. Se, tämä kanta on hyvin lähellä Euroopan unionin kantaa, mutta tässä ei ole mukana pelkästään afrikkalaisia maita, vaan G77-ryhmässä on paljon erilaisia sävyjä mukana. Ongelmana on se, että kun neuvotteluihin tulee G77, ne yleensä sopivat kaikista alhaisimmasta yhte, pienimmästä yhteisestä nimittäjästä, josta on sovittu jo aikaisemmin. Ja tämä on, aiheuttaa hieman huolta EU-näkökulmasta katsottuna verrattuna kollegani mm, Tanskasta mainitsi New Yorkin ja diplomaatit ja sanoi, että näiden tahojen ei pitäisi olla ainoat neuvottelutahot. Tässä on todellisuudessa kysymys siitä, että tarvitaan hyvin tarvitaan hyvää poliittista johtajuutta tässä prosessissa. Virkamiehet ja diplomaatit eivät yleensä ole siinä asemassa, että he voisivat merkittäviä läpimurtoja saada aikaiseksi. Ja tämän takia poliittisten johtajien, mukaan lukien Euroopan parlamentin tästä hetkestä eteenpäin, näitä tahoja tullaan tarvitsemaan, niiden rooli tulee olemaan tähdellinen. Tänä aamuna minä olen myös puhunut aiheesta Euroopan komissio koko komissio, ei pelkästään Vibolts ja Potocnik keskustelivat Riosta perustuen tähän tiedotuemuistioon. Tähän kenties viittasittekin täällä. Pohdittiin sitä, millä tavalla pitäisi nyt nopeuttaa tätä toimintaa ja keskittyä näihin neuvotteluihin. Nämä viisi prioriteettia, jotka mainitsin, ovat olleet tämän keskustelun keskiössä ja myös niitä on huolellisesti pohdittu myös, jotta voitaisiin puuttua köyhyyden poistamiseen ja elintarviketurvallisuuteen elintarvikkeiden saannin turva, turvaamiseen. Kun ajatellaan näitä seikkoja, niin köyhimmät ihmiset ovat niitä, jotka eniten kärsivät köy, kehitysmaiden osalta. Köyhyys, köyhyyden poistaminen ja elintarvikevarmuuden turvaaminen. Tämän täytyy olla mm, Riossa prioriteettiasemassa tästä nollaluonnoksesta voimme olla vain yhtä, val- yhtä mieltä monien teidän kanssa. Tämä ei ole riittävä. Tämä on hyvä yritys YK elimiltä tuoda yhteen noin 6000 sivua lausuntoja, jo, lausuntoja, jotka vetävät vähän joka suuntaan. Näin ollen asiakirja ei vielä ole mitenkään valmis ja sitä täytyy vielä työstää tulevina viikkoina. Muutamia konkreettisia seikkoja, joita täällä tuotiin esille, kuten esimerkiksi tarve mennä eteenpäin tässä tietojen osalta ja koko tämä agenda siitä, millä tavalla edistystä voidaan mitata. Ei mitään voida saavuttaa, jos ei tuloksia pystytä mita- mittaamaan. Nämä ovat asioita, joista hyvin syvällisesti ja intensiivisesti keskustellaan. Jotkut ovat nyt kypsemmässä vaiheessa, niitä voidaan viedä neuvotteluissa eteenpäin, mutta nyt on tullut aika myös näille konkreettisille ajatuksille ja me tulemme teidän näkemyksiämme viemään neuvottelupöytiin. Lopuksi sitten määritelmänä tämä vihreä talous. Nyt näyttäisi olevan yhteisymmärrys siitä, että meidän pitää ruveta puhumaan vihreämmästä ja inklusiivisemmasta, mukanottavammasta taloudesta niin, että varmistetaan se, että sosiaalista puolta ei tässä unohdeta. Tässä tietysti meidän eurooppalaisten, me olemme parhaassa asemassa nyt oman politiikkamme suhteen verrattuna muuhun maailmaan. Jos jollakin, niin Euroopan unionilla on kokemusta ja näyttöä talouspolitiikan sosiaalisestakin puolesta. Mutta tässä on todellakin tällainen määritelmä ja selvyyskysymys. Me tarvitsemme selvyyttä määritelmään, se on tähdellistä. Tässä kysymys on siitä, että taloudellisia taloudellista kehitystä me suhteutetaan, sopeutetaan realiteetteihin, globaaleihin realiteetteihin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Tästähän vihreässä kehityksessä, vihreässä taloudessa on kysymys. Kenties nyt puheenjohtaja vielä lopuksi tarttuisin rahoitusstrategiakysymykseen. Millä tavalla me nyt suhtaudumme ja lähestymme tähän, näihin täytäntöönpano kysymyksiin. No, tämä on sellainen asia, jota ei voida välttää. Tämä on asia, joka on tullut jo neuvotteluissa esille. Tässä on tullut yhteisiä ja hyvin eriävä, eriäviäkin mielipiteitä. Meidän viestimme on ollut niin virallisesti kuin epävirallisestikin keskusteluissa selvä. Ei varmaan tässä kannata niinkään etsiä resursseja, vaan me olemme nyt siinä asemassa, että voimme tarkastella sitä, millä tavalla me voimme keskittää paremmin resurssimme. Tietysti virallisen kehitysavun osalta käydään keskustelua siitä, pitäisikö Euroopan unionin pikemminkin keskittyä vähiten kehittyneisiin maihin. Mutta tämä viesti ei tule olemaan riittävä. Tämä ei tule toimimaan, jos on mitään harhakuvitelmia siitä, että joku muu jostakin maksaa tämän äh, laskun, kun joku toinen tekee jotain. Tämä on senkin tämän siirtymän etujen mukaista, jokaisen maan ympäristö-, talous-, sosiaaliasioiden etujen mukaista siirtyä tähän suuntaan. Ja tietysti silloin, kun apua tarvitaan, jotta saadaan nopeutettua ja luotua kapasiteettia, niin apua täytyy olla saatavilla. Tämä on tämä rahoitusstrategia. Tämän vuoksi me myös hyvin kovasti teemme työtä saadaksemme kansainväliset rahoitus järjestöt, rahoituslaitokset tukemaan tällaista etenemistapaa. Epävirallisesti on olemassa selvä ymmärrys siitä, että meillä on mm, nyt tietty resurssi pohja. Euroopan unioni on omat virallisen kehitysavun tavoitteet vahvistunut ja oman komission jäsenen viesti on se, että ei tästä nyt mitenkään vetäydytä, mutta tämä ei tule ratkaisemaan siirtymistä vihreän talouteen ja tämän vuoksi meidän täytyy saada liikkeelle niin julkisia kuin yksityisiäkin varoja, jotta niitä voidaan investoida näihin aiheisiin. Kehityspuheenjohtaja, nyt jätän vielä jotain neuvoston kollegallekin. Kiitos. Vielen dank. Kiitos herra Mäkelä. Nyt annakin neuvostolle vielä puheenvuoron. Aaron Hansen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I'll... Kiitos puheenjohtaja. Puhunkin aivan lyhyesti puheenjohtajavaltion puolesta haluaisin myös kiittää teitä kommenteistanne ja kysymyksistänne. Olemme merkinneet ne ylös ja sitten haluaisin vielä täydentää tätä komission analyysiä New Yorkin neuvotteluista. Me teemme todella hyvää tiimityötä ja puheenjohtajavaltio rakentaa tiimin, on rakentanut tiimin, joka on vahva neuvotteluissa. Ja tietysti myös me puheenjohtajavaltiona teemme parhaamme osallistaaksemme kaikki mepitkin mukaan näihin toimiin. Ja kiitos vielä herra Mäkelälle näistä vastauksista. Vielä yksi kysymys, nimittäin kysymys, joka, ö, joka oli jo kuului, että onko neuvosto vakuuttunut siitä, että ensi viikolla annetaan selkeä viesti. No kyllä me olemme, me, an, me annamme selkeän viestin neuvotteluistamme ja olemme varmoja siitä, että ympäristöministerit ensi viikolla ne määrittelevät neuvottelumandaatin ja, ja määrittelevät myös tämän vihreän talouden määritelmän. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta voin paljastaa, että puhumme nyt tästä osallistavasta vihreästä taloudesta, jotta voimme ottaa myös tämän vihreän talouden sosiaalisen ulottuvuuden huomioon. Kiitos. Kiitos, Aron Hansen. Ja nyt annankin puheenvuoron vielä kollega Gerbrandille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos sekä komissiolle että neuvostolle heidän vastauksistaan näihin kysymyksiin. Me, meillä on sama agenda, mutta myös tässä, no ei nyt ole kysymys kunnianhimon puutteesta, kyllähän teillä sitä on, että neuvottelette jatkuvasti joten te ehkä pystytte paremmin myös arvioimaan mahdollisuuksia. Mutta te puhutte myös tarpeesta saada poliittista johtajuutta nyt, ja sehän on se äh, avain tällä hetkellä. Poliittinen johtajuus, ja se merkitsee Euroopan unionin johtajuutta, johtajuutta valtion päämiesten tasolla. Se merkitsee myös valtion päämiesten sitoutumista. Joten odotan todellakin eh, tulevien huippukokouksen, perjantain huippukokouksen johtopäätöksiä. En nyt suhtaudu asiaan kovin optimistisesti, jos muistan, millä tavalla neuvosto päätti esimerkiksi monimuotoisuudesta ja resurssien tehokkuudesta. Jos me haluamme menestyksekkään Rio plus 20 huippukokouksen, niin meidän ei pitäisi aliarvioida sitä mahdollisuutta, mitä meillä nyt on 20. kesäkuuta. Ja välttämättömyys saada aikaan vahva kansainvälinen sopimus tässä huippukokouksessa. Toisekseen, kun kuuntelin teidän huomioitanne, neuvotteluiden eh, kehittymisestä, niin isäntämaa Brasilialla voisi olla tässä avainrooli. Kysymykseni olisikin, jos me voimme jotain tehdä parlamenttina niin, että vaikuttaisimme Brasiliaan, ja yleisemmin vielä luonnollisesti meillä on meidän omat verkostomme parlamenttien jäsenten kesken, jotka saattaisivat olla halukkaitakin painostamaan hallituksiaan. Ja neljäs asia. Minulla on luottamus tähän neuvottelujoukkoon, joka teillä on, siis neuvosto ja, ja, ja komissio. Ja olen iloinen, että nyt on nimenomaan Tanskan puheenjohtajakausi, mutta tilanne monimutkaistuu kun me astumme eh, korkeammalle tänne poliittiseen johtajuuteen, koska silloin pelissä istuu mukana suurempia egoja. Joten eh, millä tavalla voidaan varmistaa se, että meillä on vahva ja johdonmukainen neuvottelujoukkue? Eh, no, kiitos. Vielä lopuksi toivottaisin teille kaikille lykkyä tykö ja jopa enemmän kunnianhimoa neuvotteluihin. Ja vielä lopulta ehkäpä me voisimme saada sitten kirjallisia äh, kirjallisena tietää aina, mitä tapahtuu matkalla kohti Rioa. dank, Kiitos kollega Gerbrandille. Oli todellakin hyödyllistä, että pidimme tämän keskustelun, sillä muutaman kuukauden päästä konferenssi jo pidetäänkin. Minun vaikutelmani on, että tässä voidaan vielä ryhtyä kunnianhimoisemmaksikin, mitä tulee näihin valmisteluihin. Ja meidän pitää antaa todellakin vahvoja viestejä. Myös huippukokouksilta pitää saada vahva viesti, sillä tämä on vuosisadan kysymys. Moni asia ratkaistaan tässä ja, ja ilmastokysymykset, ympäristökysymykset ja nämä, kaikki nämä kysymykset äm, ovat kaikki samalla aikaan pöydällä. Jos Eurooppa haluaa olla johtava alue, niin seuraavien kuukausien aikana kaikkien kolmen toimielimen pitää mennä siihen suuntaan, että kesäkuussa Riossa todellakin saamme aikaiseksi menestyksekkään konferenssin, sillä muita konferenssejahan on ollut viime vuosina jo aivan tarpeeksi. Tarkoitan etenkin COP-konferensseja ja, ja kyllä esimerkiksi kotopuolessakin eurooppalaisten kansalaisten usko ja alkaa hieman hipoa siihen, voimmeko todellakin vastata näihin mittaviin haasteisiin. Niinpä, meidän pitäisi todellakin kaikkien luvata itsellemme, että seuraavien kolmen ja puolen kuukauden aikana teemme oikein kovaa työtä ja vaihdamme tietoja edistymisestä. Ja näin komissio ja neuvosto voivat sitten lähteä Rioon ja varmistaa, että konferenssi, konferenssissa tulee menestys, sillä epäonnistunutta konferenssia ei, siihen ei ole meillä enää varaa. Kiitos tästä hyvin rakentavasta keskustelusta vielä ja odotankin innolla Rion konferenssin tuloksia. Kiitos. Siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan eli kohtaan 13. Tässä on kyse suullisesta kysymyksestä, jonka on esittänyt Sandrine Bellier. Ja täällä on myös äh, kameratiimi paikalla. Ranskan kolmos kanava. Halusin vain tästä tiedottaa kollegoille, että tällainen kameratiimi on paikalla. Tässä on nyt nimittäin kyse hyvin vilkkaasti keskustelusta aiheesta, nimittäin Nimittäin tästä kauppasopimuksesta annankin heti suoran puheenvuoron Sandrin Belierille. Olkaa hyvä. Si, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Yritän tässä mahdollisimman didaktisesti ja selvästi puhua. Olisin mielelläni nähnyt, että Envivaliokunta olisi ollut samassa asemassa kuin kehitysasioiden valiokunta tai Inta-valiokunta olisi voinut antaa siis meidän valiokuntamme tässä oman lausuntonsa akta sopimuksesta eli väärennösten vastaista kauppasopimuksesta. Eritoten ajatellen maataloutta ja biologista monimuotoisuutta. ACTA-sopimus on eurooppalaisella tasolla ollut uutisissa viime viikkoina ja seitsemän viimeisen viikon aikana Euroopan parlamentissa. Tässä on paljon puhuttu internet-tapahtumista, kun ajatellaan tämän aktasopimuksen mahdollista epäyhteensopivuutta suoja määräysten kanssa. Mutta tämä teksti, sen lisäksi, että se haluaa säädellä väärentämistapauksia ja internetipiraattitapauksia, se laajemmassa mielessä pitää, sisällä, pitää sisällään kansainvälisellä, kansainvälistä sääntelyä esimerkiksi siementen patentoinnista. Tämän vuoksi minun Tähän liittyy minun kysymykseni tänä päivänä myös komissiolle. Jos kysymys on siitä, että säädellään ja suojellaan kansainvälisellä tasolla sitä, mikä voidaan patentoida. Tässä saattaa olla kysymys tietyssä määrin lääkeistä, mutta laajasti ottaen tämä pitää sisällä myös esimerkiksi siemenit ja tietyt elintarvikkeet, kasvi- tai eläinpohjaiset. Ja ne ovat tänä päivänä Euroopassa patentoinnin piirissä. Tiet, tietty määrä patenttihakemuksia esitetään vuosittain patenttiviranomaisille. Kysymys on tässä GMO-tuotteista. Tänä päivänä on tuhansia kasveja, jotka on Euroopan unionin tasolla patentoitu ennen kaikkea nämä on patetoitu kahden suuren kansan, kansan monikansallisen yrityksen Monsanton ja Exgentan toimesta. Me olemme esittäneet juristeille nyt kysymyksen tästä asiasta. Onko tässä ristiriitaa lajin tai siemen lajin osalta, joka on, josta on esitetty patenttihakemus, Ja toisaalta sitten, jos on tällainen suojeluperiaate, jonka mukaisesti voidaan jakaa ja levittää kasvisiemeniä. Juristit ovat analysoineet tätä asiaa ja ovat todenneet, että patentti on tässä tapauksessa sitten se, jolla on tärkeämpi rooli ja joka ylittää tämän suojeluvelvoitteen, joka on. Siemenpatentit, niiden vaikutukset me tunnemme. Tämä on, nämä ovat tämän vuosituhannen ö, tärkeimpiä haasteita. Täällä vaikutetaan ö, hyvin moniin asioihin, käyttömahdollisuuksiin, elintarviketurvallisuuden ylläpitämiseen ja niin edelleen. Tässä voi olla juridisia, mutta myös taloudellisia ristiriitaisuuksia. Eurooppalaiset maanviljelijät ovat silloin riippuvaisia monikansallisista siemenyrityksistä. Ja tässä keskustelun vaiheessa, koska tämä kysymys siitä, että siemenet äh, maataloudessamme olisivat akta-sopimuksen äh, alaisia, niin minä hyvin selvästi komissiolle olen esittänyt kysymyksen tästä aiheesta. Kun ajatellaan näitä akta-sopimuksen neuvotteluja tällä hetkellä, niin mihin toimiin? Mitä takuita on vaadittu, jotta voidaan varmistaa se, että voidaan suojella äh, mitä takuita on, mitä suojelua meidän biodiversiteettimme luonnon monimukaisuuden suojelemiseksi otettu, millä tavalla voidaan Euroopan unionin tasolla maatalou, maataloustuottajiamme suojella, missä määrin nämä aktasopimuksen toimet vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen, riippumattomuuteen ja meidän maanviljelijöihimme. Kiitos Sandrin Beliä. Annan nyt puheenvuoron äm, komission edustajalle, joka tulee Trade-pääosastolta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on aina tukenut sitä kantaa, että aktasopimusta täytyy soveltaa kaikkiin tekijänoikeuksiin. Oli kysymys patenteista, mallisuojista, tai muista vastaavista. Akta sopimuksena on sopimus, jonka tavoitteena on taistella piratismia ja väärennöksiä vastaan. Oli kysymys digitaalimaailmasta tai todellisesta maailmasta, kun ajatellaan meidän kauppaamme kolmansien maiden kanssa. Se tosiseikka, että aktasopimus kattaa kaikki tekijän ja teollisuus, teolliset oikeudet on yhteen sopiva, ja tämä on jo määritelty Euroopassa eurooppalaisen lainsäädännön puitteissa ähm, direktiivissä 2004-48, joka siis liittyy tekijän oikeuksiin. Tämä komission kanta on aina ollut sellainen, jota on puolustettu. Ja Tämän kannan vahvistamiseksi komissio haluaisi vielä muistuttaa kirjallisesta, vastau- kirjallisesta vastauksestaan 147 2010. Tämähän liittyy samaan asiaan. Tietysti tässä on tiettyjä poikkeuksia. Patentit on jätetty pois sopimuksen rikosoikeudellisesta ja jaoksesta. Akta-sopimus ei ole sellainen sopimus, jonka tavoitteena olisi määritellä tekijänoikeutta. Akta ei anna mitään määritelmää patentille, eikä sen tavoitteena ole millään tavalla uudelleen määritellä tekijänoikeuksia. Tämä on aivan toinen keskustelu. On aivan oikeutettua puolustaa patenttien kautta eh, patentoituja asioita, mutta tämä on aktan ulkopuolista. Akta-sopimuksessa on juridisia ja hallinnollisia menettelyjä, juridisia, jos kysymys on siviilys, siviilikysymyksistä ja muita, jos on kysymys tullikysymysasioista. Mutta tavoitteena ei ole määritellä sitä, mikä on laitonta tai mikä ei ole laitonta sopimusosapuolten lainsäädännössä täytyy nämä seikat määritelmä. Ja akta-sopimuksessa ei ole mitään sellaista mahdollisuutta, että tämä asia voisi tästä muuttua. Komissio on sitä mieltä, että aktassa ei ole mukana sellaisia piiloteltuja, salakähmäisiä keinoja, joilla voitaisiin näitä siemenpatentteja ottaa mukaan. Aktassa on vain sellaisia toimia, joilla voidaan suojata tekijänoikeuksia. Tämähän on mukana jo vuodesta 2004 eurooppalaisessa lainsäädännössä. Itse asiassa direktiivi 2004, johon jo viittasin, ja joka liittyy tekijänoikeuksien kunnioittamiseen ja lainsäädäntöön, jolla pannaan täytäntöön aktan siviiliosio siirretään eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Tämä on ainut osio aktasopimuksessa, joka voisi kattaa nämä patentit. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ähm, vielen Dank erstmal an die Kommission. Kiitos komissiolle. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta, joten Robelia, haluaisitteko te vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tiivistettynä, jos minun täytyy nyt joku johtopäätös tästä vetää, niin esittämäni huolenaiheet, joita meillä on ollut jo useita kuukausia, useita vuosia eritoten ajatellen, luoda monimuotoisuutta eritoten maatalousalalla, niin akta-sopimuksen hyväksymisen myötä komission ajatukset jättävät kyllä nämä kysy- vastaukset avoimiksi. Näyttää siltä, että akta-sopimusta ei siis sovelleta kuin siviilimielessä patenttien muodossa, mutta mitä tämä siviili tapa tarkoittaa. Jos tänä päivänä meillä on esimerkiksi luomu, viljely, luomusatto, joka vahingossa, jonka GMO on vahingossa saastuttanut, viereinen GMO-pelto, jossa on sitten patentoitua, niin käytetäänkö tässä aktasopimusta? Tässä on tällainen tahaton väärennys kyseessä. Jos tässä on yritys, joka on esittänyt GMO-patenttia, niin niin, voiko sitten tullissa, voidaanko tämä tullissa tämä koko sato takavarikoida? aktan pohjalta. Samalla tapaa meillä oli huoli hunajasta. Te tunnette tämän huolen GMO saastut, GMOiden saastuttamasta hunajasta. Muutaman kuukauden takaa oli tällainen tapaus ja tässä on kaupallisia ja siviilioikeudellisia korvauksia kyseessä. Oli kysymys sitten siviili- tai rikossa oikeudellisesta asiasta, niin ongelma on sama. Tässä on taloudellisia ongelmia, tässä on myös valinnanvapausongelmia maat viljelijöillemme. Ne eivät voi tiettyjä, he, he eivät voi oman valintansa mukaisesti tiettyjä siemenlajikkeita viljellä. Kiitos. Haluaisiko komissio vielä vastata tähän? Tämä Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin vikkelästi. Kysymys äh, siviilioikeudellisista korvauksista riippuu tuomarista. Siviilituomarin täytyy arvioida tarvetta korvauksille. Jos otetaan tämä esimerkki nyt, jos saastuminen, GMO-saastuminen on tahatonta niin tässä täytyy olla tiettyjä todisteita. että Tämä nyt ei ole niinkään itsestään selvää, kun ajatellaan tällaista vahingossa tapahtunutta saastumista. Kenelle nämä korvaukset tulevat? Se, jonka sato on ö, tässä saastutettu vai monikansallinen yritys, jonka mielestä on tapahtunut ö, väärennys? Ei tätä kansainvälisellä sopimuksella hoideta, vaan tuomari päättää asiasta. Lopuksi vielä toteaisin, että komissio toistaa ja pitää kiinni näkemyksestänsä siitä, että aktasopimuksen tavoitteena ei ole määritellä tekijänoikeuksia. Patentti ja tekijänoikeusmääritelmä, kysymykset, ne ovat aivan ö, relevantteja. Täytyy miettiä, mitkä ovat näiden ähm, äh, tekijänoikeuksien ja patenttien soveltamisalat. Nämä ovat aivan legitiimiä kysymyksiä, mutta ne eivät ole nyt akta-sopimuksen kysymyksiä. Kiitos komission edustajalle siitä, että vastattiin kollegan kysymykseen. Näin voimmekin siirtyä esityslistan viimeiseen kohtaan, eli kohtaan 14. Tässä on kyse maustettujen viinituotteiden maantieteellisistä merkinnöistä. Kollega Bartolozzi Bartolozzi EPPstä on esittelijänä ja hän saakin puheenvuoron esitelläkseen tämän mietinnön. Olkaa hyvä. Grazie signor Presidente, cari colleghi. La, la proposta di regolamento del... Kiitos Komission asetusehdotus meidän työmme pohjalta pyrkii uudenaikaistamaan näitä sääntöjä, jotka koskevat yleisiä sääntöjä, määritelmää, kuvausta, esittelyä maustetuissa viinituotteissa. Ja tavoitteena on parantaa selkeyttä lainsäädännössä niin, että sitä voitaisiin soveltaa paremmalla tavalla. Täytyy olla selkeä määritelmä tässä. Ja meillä täytyy olla määräyksiä, jotka ainakin tähän asti ovat huolehtineet siitä, että Maustatyöviinituotteiden markkinat ovat toimineet hyvin. Tämä on hyvin tärkeää kuluttajille ja maataloussektorille. Se on tärkeä osa viinituotantoa Euroopassa ja nämä ovat markkinat, jotka ovat hyvin merkittävät, jos katsotaan sekä määrää että laatua. Ja olen samaa mieltä komission ehdotuksesta ja siitä, mitenkä harmonisoidaan tätä asetusta. Kun on kysymys maustetuista viinituotteista, on TRIPS-sopimus, VTO-sopimukset ja sen lisäksi EUn sopimus. Myös tekninen innovaatio on otettava huomioon ja katsottava uusia näkökulmia kuluttajien kannalta. Samanaikaisesti suhtaudun positiivisesti koko haluun luoda sääntöjä, jotka olisivat yhtäläisiä muiden elintarvikkeiden kanssa. Ja olenkin tehnyt muutamia tarkistuksia. Niitä on 16. Ja ne perustuvat seuraaville periaatteille. Se, että teksti olisi siis haluaisin tähän tiettyjä teknisiä muutoksia, joilla pyritään muuttamaan ne näkemykset, jotka erityisesti vaikuttavat näiden aromatisoitujen, maustettujen viinituotteiden valmistukseen. Ja kun on kysymys myynnistä, niin haluaisin muistuttaa eksklusiivisuusperiaatteesta – niin, että on tiettyjä luetteloita tai määritelmiä, joita ei voida käyttää myynnissä. Eli täytyy taata tietty informaatio kuluttajalle. Kuten olemme jo tehneet viinien kanssa Euroopassa, niin meidän täytyy katsoa myös näitä aromatisoituja tuotteita ja myös kirjata, mitä rypälelajia on käytetty. Ja sen lisäksi äh, maustetut äh, vi, viinituotteet, äh, niissä voidaan myös käyttää näitä enologisia menetelmiä. Mutta liitteissä on otettu esiin erityisiä asioita, erityisesti vermuttiin. Ja vermutissa on esimerkiksi kehitetty näitä tuotantomenetelmiä ja siihen halutaan viitata. Sama koskee myös näitä äh, kananmunilla aromatisoituja äh, viinilajeja. Ei ole vielä olemassa mitään äh, keinoa laskea, kuinka paljon kolesterolia ne sitten sisältävät. Sitten haluaisin esittää tarkistuksia, joilla pyritään rajoittamaan tiettyjä toimenpiteitä ja että mukana olisi myös äh, tämä maantieteellinen, äh, maantieteellinen sijainti. Ja tässä pyritään nyt ottamaan esille erityiset äh, säännöt nimenomaan näille maustetuille viinituotteille. Ja olen komission kanssa samaa mieltä, että näin on tehtävä, kun on kysymys myös muista tuotteista. Ja nämä yleiset direktiivit ovat tässä inspiroineet minua minun työssäni. Tän... Kiitos. Sitten voimmekin siirtyä varjo esittelyihin. Mario Pirello ensinnäksi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä muutos tämän komission äm, asetukseen 106.01.91 on tyydyttävä. Haluamme saada aikaiseksi hyvän kompromissin, joka palvelee kuluttajille ja joka äm, takaa kilpailun tuottajien välillä. Pitää mukauttaa käytetyt määritelmät tekniseen kehitykseen, kun katselemme standardeja ja teollisia tekijän oikeuksia maailmanlaajuisessa kaupassa. Nyt huomaamme, että päivitystarpeita on. On hyvä, että tämä ehdotus ähm, tämä ehdotus ähm, ähm, seuraa tätä yhteistä markkinajärjestelyuudistusta. Ja nyt kun puhumme tuotteista, jotka tulevat siis kolmasta, kolmansista maista, niin voimme ottaa mukaan myös uudet enologiset menetelmät ja myös viime vuosien kehityksen. Parlamentti voi parantaa tätä ehdotusta ja saada aikaiseksi eurooppalaisen säännöstön viinin tuotannosta. Tätä ei pitäisi jättää pelkästään kansallisille viranomaisille, mitä siis saa tehdä tai ei saa tehdä tuotannossa. Pitäisi, pitäisi puhua Euroopan tason sääntelystä ja uudessa liitteessä mainitaankin tämä. Me viittaamme myös alakohtaisiin säännöksiin. Olen samaa mieltä herra Bartolotsin kanssa siitä, että tämä ehdotus on e- todella hyvä. Ja olen myös samaa mieltä siitä, että kun puhumme luomuviineistä tai luomutuotteista, jotka pohjautuvat viineihin, niin silloin voimme viitata myös komission asetuksen, joka käsittelee luomuviinejä. Ja lisäksi ähm, kananmunan lisääminen viiniin on otettu huomioon sekä nämä menetelmät, joilla voidaan mitata kolesterolia. Kolesterolin mittaaminen on todellakin vaikeaa. Myös vermuttia pitää vermuttia pitää pystyä mittaamaan, kuten muissa säännöksissä sanotaan. Jag gör det på dansk, tror Kiitos puheenjohtaja. Puhun Tanskaa. Ensinnäkin suuri kiitos esittelijälle hänen työstään. Tämä on hyvin teknistä koko tämä asia. Yleisesti ottaen tässä nyt on kysymys nimenomaan siitä, että täytyy tietää, mistä tuote tulee ja mitä se sisältää. Ja tässähän nyt on kysymys siitä, että me oikeastaan äh, valtavirtaistamme meidän eurooppalaisia tuotteitamme maustettujen viinituotteiden ja alkoholin, alkoholin kohdalla. Ja minusta on hyvä yksinkertaistaa tätä, koska sitä parannetaan sisämarkkinoiden strategiaa. Tähän asti olen samaa mieltä. Hyvä. Mutta kun me puhumme sitten siitä, että tämä pitäisi sopeuttaa EUn sääntöihin, minä en oikein nyt hyväksy sitä, että kansalaisvaltiot pelataan täysin ulos tästä koko asiasta ja komissiolle annetaan oikeus delegoitujen säädösten kautta päättää asioista ja asettaa tiettyjä rajoituksia sille sun tälle asialle. Ja että komissio saa esimerkiksi myös tehdä nämä toimeenpanosäädökset ja käyttösäännöt ja kaikki. Komissiolle menee kaikki. Minusta tässä jälleen kerran vain laajennetaan EUn toimivaltiuksia ja leikataan kansalaisvaltioiden oikeuksia. Kyllähän nyt täytyisi olla mahdollista saavuttaa samat yhtäläisyydet vapaaehtoisilla bilateraalisilla sopimuksilla. Ei voi olla niin, että me saamme aikaan sopimuksia, järkeviä sopimuksia vain ja ainoastaan komission kautta, joka sitten päättää, mitä koko Euroopan pitää tehdä. Kiitos. Kiitos. Varjoesittelijöiden puheenvuorot on nyt käyty läpi ja nyt vielä kaksi kollegaa haluaa käyttää puheenvuoron Krista Klaas ja Ylja Ajuso. Krista Klaas ensiksi. Ja sitten seuraava kollega. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Tämä on todellakin hyvin tekninen aihe toisaalta. Toisaalta sitten se, siinä on myös paljon hallinnollista säänneltävää. Tässä on kyse teollisesta tuotteesta, joka sekoitetaan tai tuotetaan missä tahansa maassa. Tässä on kuitenkin hy- kyse myös hyvin herkkäluontoisesta tuotteesta, nimittäin viinistä. Eli tässä tällä alalla tämä arkaluontoisuus on kyllä otettava huomioon. Tässä ei puhuta pelkästään teollisesta juomasta, vaan, vaan tästä, tästä viiniala-asetuksesta ja ma- tämän asetuksen ja maantieteellisten merkintöjen kohdalla on minulla ähm, ai, äh, huolenaiheen esimerkiksi Thüringer Glühwein on yksi näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Ja mielestäni meidän pitäisi meidän äh, ei pitäisi tässä mennä maantieteellisten merkintöjen alalle, sillä viiniala-asetuksessa jo nämä maantieteelliset merkinnät ähm, on määritelty, eli pitää välttää tässä päällekkäisyyksiä komission ehdotuksessa ähm, pitää määritellä nämä, määrin, nämä käsitteet esimerkiksi Triirissä äh, tai Benkastelissa äh, tehty viini, siinä pitää sanoa, että se on Triirissä tai Benkastelissa ja täm, näin tehdään esimerkiksi Mooselin alueen viinien kanssa. Maantieteelliset merkinnät on siis hyvin arkaluontoinen aihe, pitää olla varovainen sen suhteen, että hyviä viinialueita ja niiden imagoa ei vahingoiteta, ennen kaikkea kun tiedämme, että markkinoilla on hyvinkin halpoja tuotteita. Esittelijä Bartolotsi kirjoittaa mietinnössään, että nämä viinilajikkeet pitäisi ilmoittaa, joita on sekoitettu. Mielestäni se ei ole realistista. Me puhumme tästä viinistä, joka on eri essenseistä kuuttu ja mielestäni näistä, tästä sekoituksesta ei kyllä maista eri viinirypäleitä. Mielestäni tässä siirryttäisiin, jos näin tehtäisiin, mentäisiin taas viiniala-asetukseen alalle ja siksi olen tehnyt tarkistukset 2 ja 12, jossa etäännytään näistä ehdotuksista. Se, mitä Rova Resprohva sanoi delegoitusta säädöksistä, sitä tuen täysin. Tämän mietinnön alaisuudessa ei pitäisi määritellä delegoituja säädöksiä, vaan ne pitäisi, pitäisi määritellä perusasetuksessa. Ja siksi tässä ei pitäisi määritellä määräaikaa, vaan tämä pitäisi, ähm, pitäisi määritellä siis perusasetuksessa kerralla. Ja olisin siis todellakin hyvin varovainen tämän mietinnön suhteen, jotta nämä hyvä, hyvät päätökset, jotka tehtiin viinimarkkina-asetuksessa, että niitä ei vahingot, vahingoitettaisi. Me haluamme, että tuotteet pääsevät markkinoille ja niissä on hyvät merkinnät, mutta ei pidä saada luoda päällekkäisyyksiä tämän toisen asetuksen kanssa. Kiitos Krista Klaas ja sitten kollega Ajuso. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin tässä ensin kiittää onnitella esittelijää tästä tekstistä. Komission ehdotus on hyvä ja se tulee oikeaan aikaan koska tämä on samalla linjoilla Lissabonin sopimuksen ja ö, merkintädirektiivin sekä ö, kansainvälisen viinijärjestön määrästen kanssa. Minun mielestäni on hyvä ehdotus myös poistaa yleisvelvoite näiden ö, nostettujen viinien osalta. Se, että siinä laitetaan alkoholipitoisuus, vaikka sangriassa. Tämä pitoisuus on vähentynyt 7-4,5. Aivan kuten Rova Glaskin, se, että vaaditaan eri viinirypälen lajikkaat, lajikkeet maustetuissa viineissä, tämä on aivan liikaa, mutta on kyllä hyvä, että kaikki nämä viinin pohjautuvat maustetut viinituotteet, jos nämä tehdään Euroopan unionin sisällä, niin nämä merkinnät tehdään Minun mielestäni pitäisi hieman tätä lainsäädännöllistä tekstiä selventää, kun tässä sanotaan, että alkoholin lisäämisen täytyy olla vaihtoehtoinen käytäntö, jos halutaan esimerkiksi vermutin suhteen laajentaa tuotevalikoimaa. Esittelijän tähän asiaan puuttuikin. Lopuksi vielä tämä sangria-kysymys ja toinen hyvin tyypillinen espilainen tuote. Tätä kohtaa pitää muuttaa, koska ne maat, joissa nämä eivät ole perinteisiä tuotteita, niitä pitäisi, näitä pitäisi kutsua viiniin pohjautuviksi maustetuiksi viinituotteiksi, ei sangriaksi esimerkiksi. Tässä asetuksessa pitäisi tämän olla mukana. Samoin nämä nimitykset, alkuperän nimitykset ja maa, maantieteelliset nimitykset kuin erikoislaatu määritelmätkin. Tämä on yksi sekä Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos, Rova Juso. Nyt haluaisin kysyä, haluaako komissio puheenvuoron varaa pääjohtaja herra Luk on täällä paikalla. Haluaisitteko te käyttää puheenvuoron? Merci, monsieur le président, et merci à euh, Kiitokset hyvä puheenjohtaja ja kiitokset kaikista näistä huomioista, joita täällä on esitetty. Minä panen merkille tässä, että yleisellä tasolla on varsin myönteistä tukea tälle asetusehdotukselle. Todellakin oli nyt jo korkea aika komission uudelleen tarttua tähän vuoden 1991 lainsäädäntöön, joka on jo hieman vanhentunut ja siihen todella piti nyt puuttua. Vastaisin muutamiin seikkoihin, äh, täsmällisiin kysymyksiin, joita täällä tuotiin esiin. Ensimmäinen seikka, jota haluaisin tässä korostaa, on se, että täällä mainittiin viiniryypäälle lajikkeiden mainitseminen, merkitseminen ja viinituotteissa. Te tiedätte, että viiniasetuksessa on määräyksiä, joissa määritellään, että alkuperä ja alkuperän merkityissä viineissä on mahdollisuus tuoda esille, mitä viini lajiketta on käytetty. Näissä on mukana hyvin tiukka sertifiointivalvontajärjestelmä. Tämä mahdollisuus tällä hetkellä on katettu neuvoston asetuksen kautta ja viinimerkintäasetuksen kautta. Tarkistusehdotus on tehty tähän. Se ei ole oikein täydellinen, koska siinä käsitellään vain tiettyjä asetus, asetuksen määräyksiä, eikä siinä mainita ollenkaan näitä erityis yleisiä määräyksiä, jotka ovat mukana viiniasetuksessa. Haluaisin mainita erään erityistapauksen. Tiedätte, että monissa viinilajikkeissa on mukana esim. alkuperämerkintä nimessä – esimerkiksi Burgonjaviini viini Ranskassa. Nämä voidaan rinnastaa suojeltuihin alkuperämerkintöihin. Tässä täytyy olla hyvin tietoinen siitä, että tässä saattaa olla mahdollisuus myös avata nämä merkinnät maustetuille viinituotteille. Toinen seikka, jota haluaisin selventää, on luomu lainsäädännön soveltaminen tässä kysymyksessä. Tässä viini, bioviinien osalta on vähän horisontaalisia määräyksiä, mutta nämä määräykset pätevät tässä. Joten tässä on aivan selvää bioviini lainsäädännön soveltamista yleisellä, yleisellä tasolla. Sitten äh, suojelut alkuperämerkinnät, tämä politiikka vuoden 1991 äh, mm, lainsäädännössä on mukana vain maatalou, maatieteellinen alkuperämerkintä, joten tätä lainsäädäntöä täytyy nyt päivittää. Nyt on olemassa neljä erilaista alkuperämerkintämääräystä ja nämä, näitä täytyy pystyä nyt suojelemaan näitä alkuperämerkintä maantieteellisiä alkuperämerkintöjä komissiolle. Tässä on kysymys myös tämän lainsäädännön harmonisoinnimisesta eri merkintämääräysten kanssa, joita on olemassa viinisektorilla, jotka saavat oman inspiraationsa alkuperä merkintä lainsäädännöstä maataloustuotteista. Tässä tarvitaan juridista johdonmukaisuutta ja avoimuutta samoin kuin etujen puolustamista ajatellen kolmansia maita. Ja täytyy ottaa huomioon myös mahdolliset kahdenväliset sopimukset ja sopimukset kolmension maiden kanssa maustatoista viinituotteista, koska näissä maissa on hyvin samantyyppisiä määräys, lainsäädännöllisiä määräyksiä. Sitten Sangria ja Clarea kysymys. Nämä kaksi ö, alkuperämerkintää, nimitys, suojeltua ö, tuotemerkkiä, niitä ei oteta huomioon tässä nyt vuoden 2006 asetuksessa. Sitten lopuksi vielä nämä delegoidut, ö, delegoidut säädökset. No, tämä on aivan eri lainsäädäntöehdotus me tunnemme kaikki tämän yleisen keskustelun delegoidusta säädöksistä. Kysymys on siitä, että otetaanko tähän perustekstin tiettyjä määräyksiä. No, tässä täytyy tietysti miettiä, sovelletaanko näitä muilla aloilla. Se, että tässä olisi mukana delegoituja säädöksiä, mahdollistaisi sen, että toimielimet voisivat paljon paremmin reagoida ja päivittää lainsäädännössä Euroopan unionissa tiettyjä teknisiä seikkoja kehityksen myötä. Lopuksi vielä puuttuisin erääseen seikkaan, eli analyysimetodeihin. Millä tavalla tätä lainsäädännöllistä ehdotusta aiotaan analysoida? Mitä siinä on mukana? Mikä on kansainvälisen viinijärjestön metodi, analysointimetodit? Ne otetaan hyvin vahvasti mukaan ja huomioon tässä lainsäädäntöehdotuksessa. Kiitoksia pojat. Vielen Dank. Kiitos. Ja nyt lopuksi, jos esittelee haluaa, hän saa vielä puheenvuoron. Sì, grazie Presidente e grazie soprattutto a tutti i colleghi che sono intervenuti. Niin, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Ja voin vahvistaa, että keskustelu tulevina viikkoina tulee käsittelemään tiettyjä kysymyksiä, jotka on otettu täällä nyt esiin ja joita minä mielelläni käsittelen laajasti. Esimerkiksi komission mahdollisuudet äh, delegoida, eli nämä delegoidut säädökset, haluaisin painottaa, että nämä ovat äh, euf sopimuksessa jo mukana. Minusta olisi kovin vaikea parlamentille ottaa itselleen erilaisia toimivaltuuksia, jotka ovat hyvin teknisiä ja silloin voisi olla vaarana, että emme ehdi mukaan kehityksen kulkuun. Minä tässä yritin tavallaan saada tällaisen rajallisen määrän toimivaltuuksia suhteessa komissioon, niin että meillä olisi mahdollista hieman rajallisemmassa aikamäärässä reagoida parlamenttina. Eli vain sellaista asioista, mitä parlamentti kykenee arvioimaan ja ehkäpä tehdä myös päätöksiä. Toinen ongelma liittyy tähän maantieteelliseen alkuperämerkintään. Haluaisin painottaa, että tässä on ennen kaikkea kysymys jostain ihan muusta kuin mikä koskee viinejä. Eli otamme viinivalmistuksesta eh, nämä yleiset suuntaviivat, mutta eh, maustetut viinituotteet ovat kuitenkin hieman erilaisia. Niillä on omat erityispiirteensä, joten ei niitä voi verrata viineihin. hyödynnämme siis näitä yleisiä instrumentteja, mutta sitten kuitenkin tässä on omat erityispiirteensä ja mahdollisuutensa. Minusta tämä olisi merkittävä mahdollisuus antaa kannustimia paremmalle laadulle tietyissä tuotteissa, joilla on omat erityispiirteensä. Mutta jo, näiden niin, haluaisin kiittää kollegoita, jotka puhuivat, eh, mutta uskon kyllä, että me voimme löytää mahdollisuuden huomioida kaikki nämä eri näkökulmat, joita on tuotu esille eri kollegoiden toimesta. Ja minä olen todellakin avoin keskustelulle ja asioiden selventämiselle ja yhteistyölle eh, tarkistuksista, joita esitetään. Me voimme varmasti tehdä yhteistyötä niin että parhaalla mahdollisella tavalla ja kattavalla tavalla voimme huolehtia tästä alasta ja Euroopan kuluttajista. Äh. Kiitos herra Bartolozzi. Tarkistukset pitää jättää 8. maaliskuuta mennessä ja täällä ympäristövaliokunnassa 25. huhtikuuta me äänestämme ja asiat menee sitten täysistuntoon kesäkuussa. Näin olemme päässeet tämän, tämän päivän esityslistan loppuun ja huomenna näemme täällä kerran 10, kello kymmeneltä. Silloin keskustelemme resurssitehokkaasta Euroopasta. Eli huomenna kello kymmeneltä jatkamme kokousta. Toivotan teille hauskaa iltaa.